Mes chers collègues, bonjour. Hyvät kollegat, hyvää päivää. Ehdotan, että aloitamme kokouksemme. Pyydän ehdotonta hiljaisuutta. Kiitoksia. No niin, hyvä esittelijä ja Rova Virts, ehdotonta hiljaisuutta pyydän, kiitoksia. No niin, te olette nyt nähneet esityslistaluonnoksen. Mikäli siihen ei ole huomautettavaa, niin esityslistan pohjalta tehdään nyt työtä. Omalta osaltani ehdotan kahta pientä muutosta. Ensinnäkin sopimuksessa esittelijä Raimer Bögen kanssa lykätään kohtia 8 ja 9. Ne lykätään seuraavaan kokoukseen. Kyseessä on Lissabonin paketti joka oli aikaisemmin eh, suuren paketti ja joku muukin paketti. Nyt se on Lissabonin paketti, ehkä siinä on joku muukin nimi. Mutta meillä ei ole vielä kaikkia tietoja käytettävissämme nyt niin, että voisimme, että siitä keskustelisi nyt hyödyllistä ja näin ole. Meillä ei myöskään ole sitä lausuntoa, minkä budjettivaliokunta on pyytänyt eh, oikeudelliselta yksiköltä, jota tervehdin joita välttämättä tarvitsemme. Niin, että voimme käydä vielä viimeistä keskustelua ja hyväksyä asiasisältöä koskevan kantamme ja taktisen kantamme tässä erittäin tärkeässä asiassa. Samoin Jutta Haunkin pyynnöstä ehdotan, että siirrämme kohdan 12. Tämähän on kyllä ilmoitettukin jo Kobun newsissa. Sitten taas, kun tässä kerran voitamme vähän aikaa, voi lykkäämällä näitä kohtia, ehdotan, että aloittaisimme keskustelun pian yhteiskeskustelulla kahden esittelijän kanssa perussopimusvaliokunnasta koskien artiklan 136 muuttamista perusseutusopimuksessa. Ja tämän kohdan käsittely esittelyä varten tervehdimme kollegaamme Elvar Brokkia. Hän on AFKO-valiokunnassa esittelijä ja toinen kollega Gualtieri on toinen esittelijä. Hänen nimensä tänään kylläkin onkin näköjään Kotsoliina, tämähän on erikoista. Mutta se on vähän niin kuin Lissabonin pakettiin, nimet muuttuvat. No niin, tässä asiassa siis kuulemme molempien, molempien esittelijöiden kannat. Tässä siis esityslistasta ei huomioita, joten esityslista on hyväksytty. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Budjettivaliokunta päätti, että ottaen huomioon minun henkilökohtaisen ominaisuuteni ja syntymäpäiväni minä olin parhassa asemassa lantamaan kirjallisessa muodossa, puheenjohtajan kirjeen muodossa kannan koskien eurooppalaista teemavuotta, koskien aktiivista ikääntymistä. Vuosi 2012. sihteeristön kanssa tarkistimme tilanteen tekniseltä puolelta ja mikäli mitään vastalauseita ei ole, allekirjoitan kirjeen, joka kaiketi on teille jaettukin. Me siis kannatamme sitä, että vuosi 2012 olisi vuosi, jona ikääntyneet ihmiset ovat aktiivisia. No niin, mikäli se on tarpeen, tämä, tästä kirjasta voimme myös äänestää. Vastustaako joku? tällaista kirjettä. Ei taida olla vastustusta, joten kirje on hyväksytty. Ja näin sitten puheenjohtaja valiokunnan puolesta tekee tämän kirjeen. Kiitän tästä ilmoitusasioista vielä. Olette saaneet, tai me olemme saaneet ja te olette saaneet kirjeen puhemies Musekille koskien projekti, pilottiprojekti 2011 täytäntöönpanoa kuul, koskien aihetta European Strategy and Policy Analysis System. Tämä on erittäin kiinnostava kirje. Se on avoin ja myönteinen kirje puhemieheltä koskien aloitetta, joka koskee kolmea toimielintä. Se oli ensin pilottihanke ensimmäisellä vuonna sitten siitä tuli pysyvä, eli joka on kolmen toimielimen palveluksessa. Muistatte, että tämän pilottihankkeen aloitteen tekijä oli James Ellis, joka laati asiasta asiakirjan, jonka kierrätin teille. Ja ehdotan, että James nyt hyvin lyhyesti kertoisi, mistä, missä ollaan menossa ja antaisi meille suosituksia koskien tämän puhemie Busekin kirjeelle annettavaa jatkoa. James, ole hyvä. Indeed, Dana, for putting this on the uh, committee's agenda. Kiitoksia hyvin paljon, että otitte tämän ohjelma listalle mukaan. Tämä olisi budjettitermeissä nyt sellainen tilanne, että tämä tuli äh, budjetin to set up an interinstitutional system identifying long-term trends. Eli tässä on kysymys pitkän aikavälin trendeistä eri politiikan aloissa. Kysymys on myös budjettikohdista, jotka liittyvät nimenomaan politiikan tekoa. Näitä tullaan koordinoimaan Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston kesken käyttäen jo olemassa olevia järjestelmiä. Tämän järjestelmän pitäisi saada käyntiin mahdollisimman nopeasti 2012. Kirje, jonka me saimme puhemies Busekilta, painottaa kolmea asiaa. Ensinnäkin menettelytavat. Tässä on perustettu task force-ryhmä, jossa on kolme päätoimielintä ja ulkosuudenhallinto. Ja sen lisäksi on tehty epäviralliset ohjeet tai suuntaviivat tälle pilottiprojektille ja siihen on osoitettu varat vuodeksi 2011. Toisekseen EUSSn eh, e eh, tavoitteena on laatia kaksi asiakirjaa vuoden 2011 loppuun mennessä niin että yksi niistä on pitkän aikavälin kansainvälisten ja kansallisten poliittisten suuntien analysointia ja toisessa arvioidaan näitä suurimpia poliittisia haasteita, joita EUn toimielimillä on edessään 2014-2019. Mitä tämä merkitsee? Pitkän aikavälin tavoitteet pilottiprojekteille, äh, niissä on kysymys äh, siitä, että tehdään yhteistyötä ja koordinointia eri toimielinten kesken niin, että unioni saisi hyötyä paremmasta tarkasta äh, analysoinnista, mitä tulee esimerkiksi poliittisiin trendeihin. Eli tällaistähän meillä ei vielä ole, eli tämä on askel oikeaan suuntaan. Ajatus on, että me kutsumme sitä Euroopan äh, politiikan analysointijärjestelmäksi lyhyempänä ESPAS. Ja mikäli tämä pilottiprojekti on menestys, niin komissio niin halutessaan ehdottaa pysyvää virallista järjestelyä artikla 49 perusteella rahoitusnäkymissä liittyen hieman siihen, että onko tämä muodollinen vai jo, millä tavalla tämä sitten kehittyneekään. Ja toimi elimiä. Jos, pyydet, jos minua pyydetään jatkamaan ja budjettivaliokuntaa pyydetään jatkamaan tässä, niin eh, minä olen valmis näin tekemään, koska tässä on hyvin mielenkiintoisia kehityskulkuja, koskapa toimielimissä on ryhdytty ajattelemaan enemmän eh, strategisesti kuin vain eh, päivä kerrallaan. Kiitoksia James. Minusta tässä on tehty erittäin hyvää työtä, kuten muistutit. Tässä tietenkin nyt tilanne riippuu siitä, kuinka pilottihanketta täytäntöön pannaan, mutta meillä on syytä olettaa, että kyseessä on nyt erittäin tärkeän elimen ja saattaminen toimintaan, ja tämä on näille toimille, toimielimille erittäin tärkeä tapahtuma, niin että voidaan tehdä työtä pitkällä aikavälillä, ja se on ulottuvuus, joka tähän mennessä on puuttunut. Kaikki kolme toimielintä ovat tästä tietoisia terveydenkomission päättäjä, joka seuraa tätä asiaa tarkkaan. James tulee seuraamaan tilannetta tiiviisti vuoden 2012 budjetin esittelijän Franciscan kanssa sekä esittelen kanssa, joka vastaa kestävästä rahoituksesta. Hän ei ole tosin vielä paikalla. Sitten muut puheenjohtajan ilmoitukset. Käytössä olevat kielet ovat Kobu Newsilla. Olemme internetissä nyt suorassa lähetyksessä ja teillä on saatavilla myös linkkejä näihin asiakirjoihin, jotka ovat saatavilla internetissä koskien vuoden 2010 budjetin täytäntöönpanoa. Sitten kohta hetkinen puheenjohtaja korjaa meidän me olemme saaneet kolmas helmikuuta kirjeen, jonka olen toimittanut teille eteenpäin. Kyseessä on komissionissa Lewandowskin kirje kaikkien Euroopan toimielinten kaikille puheenjohtajille, mukaan lukien puhemies Buzek. Ja kirjeessä hän kertoo omista vaikutelmistaan ja tekee kohteliaasti suosituksia kaikkien toimielinten puheenjohtajille koskien eh, vuoden 2012 toimintaa koskevan alustava talousarvioesityksen. Tilanne on hyvin jännittä, jännittynyt. Kaikkien elinten on tehtävä ponnistuksia niin, että voitaisiin rajoittaa toiminta, toimintaa koskevia varoja. Myös komissio pyrkii antamaan esimerkkejä. Olisi tietenkin toivottavaa, että ponnistukset olisivat eh, tasavertoisia kaikissa toimielimissä. No niin, sitten kohta kolme. Pöytäkirjojen hyväksymiset, no niitäpä ei olekaan, joten voimme mennä seuraavaan kohtaan 3a. Nimittäin nyt on kyseessä AFKO-valiokunnan esittelijöiden alustus koskien SEUT-sopimuksen muuttamista liittyen budjettikuriin ja eurooppalaisen ohjausjakson käyttöönottoon. Meillä on täällä kaksi esittelijää, herra Gualtieri aloittaa ja sitten annan puheenvuoron herra Brokille. Olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Ohjaus yhdessä kollega Brokin kanssa Meistä tuntui hyödylliseltä pyytää mahdollisuutta esitellä tämä asia budjettivaliokunnalle, koska mielestämme kyseessä on aihe, jonka vaikutukset ovat hyvin laajoja ja ne koskevat myös niitä kysymyksiä, joita tässä valiokunnassa käsitellään. Kuten tiedätte, yksinkertaistetun menettelyn mukaan koskien Lissabonin artikla 46 86. Parlamentin on annettava kanta koskien uudistuksia, joita neuvosto ehdottaa Belgian aloitteesta, josta se on jo sopinut joulukuun kokouksessa. Kyseessä on todellakin ehdotus, jonka mukaan muutettaisiin artikla 136 sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta sopimuksessa. Tässä todetaan, että jäsenvaltiot, joiden valuutta on euro, voisivat ottaa käyttöön vakausmekanismin, joka voidaan ottaa käyttöön tietyin ehdoin. Mielestämme olisi hyödyllistä käydä mielipiteen vaihtoa asiasta täällä, vaikka budjettivaliokunta ei olekaan suoraan muka, mukana tässä, mi, mi, tässä asiassa, koska AFKossa on, AFKon vastuuvaliokunta ja Ekon antaa lausunnon, mutta tämä on tärkeää, koska kyseessä on hyvin keskeinen asia keskusteluissa, joita näinä päivinä käydään koskien Euroopan talouden ohjausjärjestelmää ja Euroopan talouden tulevaisuutta yleisemminkin. Meille tehtävämme suorittamisessa on tärkeää toimia mahdollisimman vastuuntuntoisesti ottaen huomioon aiheen äärimmäinen arkaluontoisuus. Vastuu ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ei pidettäisi kiinni parlamentin velvollisuudet, Äh, suudesta käy, keskustella ja käsitellä ongelmia, jotka liittyvät, äh, ongelmista, jotka liittyvät tähän raskaaseen menettelyyn äh, Lissabonin sopimuksen muuttuessa. En nyt halua täällä puhua menettelyyn liittyvistä ongelmista. Liittyen tähän menettelyn enkä sen poliittisista vaikutuksista, johon liittyy 27 jäsenvaltion ratifiointiin. Sehän äh, vähän pitää koko Eurooppaa äh, ilman henkeä vuoteen, muutaman vuoden ennen kuin se ratifioidaan, ja voi, voi olla, että jotkut valtiot voivat, voivat suorastaan ikään kuin kiristää EUta tässä asiassa, koska ei mikäli ratifiointimenettelyssä äh, eteneminen pysähtyy, sillä on katastrofaalisia vaikutuksia koko euron olemassaololle, mutta näiden perustus, perussopimusta koskevien näkökohtien lisäksi haluaisimme käsitellä teidän kanssanne yhtä substanssiin liittyvää kysymystä syystä, jotka Euroopan neuvosto on teille selvittänyt. Tämä ehdotus tuo esiin täysin hallitusten välisen mekanismin Eli täysin sellaisen mekanismin, johon Euroopan unionin toimielimet eivät pääse puuttumaan. Nykyinen mekanismi, joka otetaan käyttöön artiklan eh, perussopimuksen 122.2 mukaisesti, ja se on yhteisöllinen menettely komission ehdotuksesta ja siihen liittyy tämä 60 miljardia, jotka taataan budjetista. Nyt jos sopimusta muutetaan, niin nykyinen mekanismi julistetaan perussopimuksen vastaiseksi, se kielletään, vaikka tietenkin sitä on käytettävä niin kauan, kunnes tämä uusi mekanismi astuu voimaan. Se, mitä nyt tämä toukokuussa käyttöön otettu mekanismi tekee, se, sitä tullaan käyttämään ainoastaan niin, että jäsen, tämä on siis mekanismi, jonka jäsenvaltiot ovat keskenään perustaneet ja se jää siis täysin toimielinten ulkopuolelle. Se eh, jää tämän yhteisöllisen metodin ulkopuolelle, niin kuin sitä on kutsuttu parlamentille. Tämä on tietenkin hyvin huolestuttava seikka. Viimeisessä Eurooppa-neuvostossa keskusteltiin kilpailukykypaketista. Siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta my- myös tässä asiassa kysymyksessä oli hallitusten välinen operaatio ja näin ollen toimielinten ulkopuolinen harjoitus. Tällainen suuntaus vahvistaa talouden hallintoa koskevia mekanismeja instituutioiden ulkopuolella asettaa ongelmia, joilla minun mielestäni on yleisempiä vaikutuksia budjetin vaikutuksille ja budjetin ja yleisempien talouden ohjauden mekanismien suhteille sekä tulevien monivuotisten rahoituskehitysten neuvotteluille ja ratifiointimenettelylle, joiden määrä aikana on siis vuosi 2013. Täällä on siis paljon sellaisia kohtauspisteitä, joka oikeuttaa tämän valiokunnan asiasta keskustelemisen. Täällä on joitakin hyvinkin huolestuttavia seikkoja. Pohdittava sitä, millaisia vaikutuksia tämän tyyppisillä uusi, uudistuksilla voi olla. Me emme ole vielä tehneet tästä lausuntoa. Me olemme siis täällä nyt myös kuuntelemassa. Pyrimme tekemään kaikkemme, jotta voitaisiin vahvistaa yhteisömetodia ja unionin välineitä ja toisaalta pyrimme olemaan vastuullisia tässä pyrkimyksessä varmistaa euroalueen vakaus. Merci, mon cher collègue. Kiitoksia, hyvä kollega. Elmar Brock, olkaa hyvä. No, lass mich einige ergänzende Bemerkungen machen. Muutama täydentävä huomio. Me tiedämme, että olemme tilanteessa, jossa meidän päätöksentekomme on hyvin hankalaa. Me tiedämme, että tarvitsemme säätelyitä, sääntöjä, jossa kun yksi jäsenvaltio on hankalassa tilanteessa, että meillä olisi mahdollisuus tukea auttaa tätä maata Minähän puhun mikrofoniin. Ai niin, joo. No. No, toistan. On siis kysymys siitä, että yhdessä jäsenvaltiossa, jonka minä tunnen parhaiten, ollaan sitä mieltä, että että primäärioikeutta olisi muutettava niin, että löydettäisiin ratkaisu tällaiseen ö, suojajärjestelmään. Ja että tämä tuo mukanaan myös poliittisia välttämättömyyksiä. Toisekseen euro voidaan pitkällä aikavälillä suojata, mikäli meillä on jonkinnäköinen tällainen suojaväline. Jos me haluamme, että eurolla ylipäätään on mahdollisuus selvitä. Ja kolmas asia tässä on kysymys kohtuullisesta turvallisuudesta. Vaikkakin Roberto toi esiin, että tässä on ongelmia, niin tässä on kysymys yksinkertaistetusta menettelystä koska jos tässä lähdettäisiin nyt perustamissopimusta muuttamaan, tästä tulee niin pitkä prosessi, että emme voi sitä itsellemme sallia ajatellen markkinoiden tilannetta. Tämä merkitsee sitä, että yhdessä maassa ollaan sitä mieltä, että jos tehdään jotain tiettyjä muutoksia, niin se johtaisi välittömästi kansanäänestykseen, ja tätä minä en kyllä ymmärrä. Mutta tämä virke, joka voidaan ottaa mukaan perustamissopimukseen, artiklan 1, 136, siihen sitä minusta ei voida laittaa. ja sen vuoksi tarvitaan uusi kappale kolme, jossa puhutaan jäsenvaltiosta ilman, että neuvosto on tässä mukana. Ja tätä kautta tai tämän myötä tulemme tilanteeseen, jossa meidän täytyy miettiä sitä, millä tavalla hallitusten välinen kehitys kulkee – niin, että tästä ei tule ongelmaa. Aikaisemmin hallitusten välisissä ratkaisuissa annettiin toimielimille tehtävä hoitaa, toimeenpanna, toteuttaa tai miten nyt ikinä haluaa tämän asian sanoa. Ja kun tilanne on tarpeeksi pitkällä ja perustamissopimus äh, voidaan allekirjoittaa, niin sitten se siirretään eteenpäin äh, jäsenvaltioille. Jos nyt halutaan toimia tämän ulkopuolella, niin vaarana on se, että kehittyy ihan uusia toimielimiä tai toimielimellisiä voimia, joilla oikeastaan ei ole sitten mitään tekemistä äh, EUn kanssa. Ja jos ajattelen visiota, mitä Saksassa on ajateltu, tällaista sopimusta kilpailukyvyn parantamiseksi, niin siinä esimerkiksi ei sanallakaan mainita Euroopan parlamenttia. Ja komissiosta mainitaan, että sen saa antaa analyysin tilanteesta 12 kuukauden kuluttua. Ja siinä sanotaan, että tulisi tällainen uusi kansallisten parlamenttien yhteisö, joka sitten valvoisi tätä sopimusta. Jos tästä ihan oikeasti, tästä visiosta tulisi todellisuutta, niin silloin syntyisi sellainen kehitys, tulisi sellaisia kehityskulkuja, jotka olisivat esimerkiksi markkinoiden kannalta todella huolestuttavia. Ja jos nyt sitten otan tähän mukaan muitakin kysymyksiä, jotka kuuluvat tähän suoraan tai epäsuorasti, josta olemme keskustelleet uusien resurssien yhteydessä, niin olemme sellaisessa tilanteessa, että me emme enää voi keskustella 24. 25. maaliskuuta neuvostossa, jos silloin ei saada aikaa mitään ratkaisua, niin silloin minä en halua kokea sitä, mitä seuraavana maanantaina markkinoilla tapahtuu. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä kysymyksessä meillä on ainoa äh, mahdollisuus on se, että annamme määräaikaan mennessä lausuntomme ja sitä kautta pyrimme sitten äh, painostamaan neuvostoa. Meillä ei ole varaa äh, ohittaa tätä 24. maaliskuuta. Eli tämä on tällainen pakkopaita, missä me nyt olemme. Mutta eihän tämä vastuu voi olla Euroopan parlamentilla, vaan se on jäsenvaltioilla ja Euroopan komissiolla. Ja sen vuoksi pyytäisinkin, että voisimme yhdessä pohtia sitä, millä tavalla ja miten, millaiset puitteet me asetamme tälle vaatimuksellemme ja se, että ehkäpä tämä hallitusten välinen lähestymistapa, sitä ei ole mahdollista ohittaa, mutta että tässä kuitenkin saataisiin aikaan jonkinnäköinen silta. Ja neuvostonhan tämä on tehtävä. Ja pyytäisinkin teiltä nyt hieman mielipiteitänne. Roberto on tehnyt koko joukon ehdotuksia, jota voitaisiin tukea. Lisäisin ne mieluiten kappaleeseen yksi varsinkin kun on kysymys joustolausekkeesta. Minun mielestäni vahvistetulla yhteistyöllä voisi olla tässä tärkeämpi rooli, mutta alussa jo mainittuiden syiden vuoksi pelivaraa tässä ei paljonkaan ole ja sen vuoksi meidän täytyy olla tässä hyvin pragmaattisia ja pyytäisin teitä miettimään, miten pitkälle me saamme yhteisen parlamentin kannan, jolla olisi tiettyä auktoriteettia näissä keskusteluissa, niin että saataisiin aikaan sopu. Minä aion hyödyntää tämän mietinnön päätöslauselmaa myös ja meidän tulee puhua koko paketista myös vakaussopimuksesta, työllisyydestä, rahoitusnäkymistä, omista varoista ja niin edelleen. Joten täytyy pitää silmissä myös Euroopan parlamentin kokonaispaketti. Ja sen vuoksi odotan myös tältä valiokunnalta tukea. Kiitos. Merci, mon cher collègue. Euh, Kiitoksia, hyvä kollega. Eräät kollegat pyysivät puheenvuoroa. Yksi, tä- yksi täsmennys nyt kalenteriin. Mikä on kalenterin tilanne, koska on suunniteltu nyt hyväksymistä AFKO-valiokunnassa ja sitten koko sopimusprojektin hyväksymistä ja sitten tähän koko pakettiin liittyvää hyväksymistä. Mikä oli aikataulu? Makumea. Aivan kuten kollega Brock muistutti, neuvosto pyytää että sopimus muutettaisiin neuvoston seuraavassa kokouksessa 24-25. maaliskuuta. Tämä alun perin merkitsi aika tiukkaa aikataulua niin, että parlamentti hyväksyisi kantansa täysistunnossa maaliskuun ykkösessä. Ja näin tämän menettelyn olisi pitänyt alkaa. Me pyrimme pitämään kiinni maaliskuun ykkösestä hypoteesina, vaikka mieluummin olisimmekin halunneet käyttää vähän joustavuutta niin, että olisimme voineet käydä laajempaa keskustelua parlamentissa ja myös muiden instituutioiden kanssa. Niidenkin on annettava lausuntonsa. Olemme tehneet selväksi, että v suunnitelmana voidaan ajatella myös sitä, että tämä hyväksyttäisiin maaliskuun kakkosessa minitäysistunnossa – välittömästi ennen Euroopan neuvoston kokousta 24. maaliskuuta, joten näin kuitenkin Euroopan neuvosto voisi mennä eteenpäin. Tämä meidän aikataulustamme sitten näistä kuudesta ehdotuksesta. Puhemies Busek on sitoutunut nopeaan menettelyyn, mutta mutta ähm, en ole tässä tosin asiantuntijoita, mutta pelkäänpä, että tässä on vähän enemmän tarvetta ajankäyttöön, niin tuskin maaliskuussa on valmista. For the committees, AFCO committee and Ne tulee valiokuntiin Ekonin ja AFCOon. Ekonin tarkistusten määräaika on jo mennyt. Siellä ollaan nyt kompromissitarkistuksessa, enkä muista, koska ekonvalikunnassa äänestetään Afkon osalta. Meillä on kokous 14. päivä helmikuuta. Siellä keskustellaan luonnoksesta. Afkossa äänestetään joko ylimääräisessä kokouksessa Strasbourgin ykkösessä maanantaina, niin että voitaisiin äänestää, äh, tai keskustella maanantaina ja äänestää torstaina, tai sitten seuraavalla valiokuntaviikolla 14. vai 17. päivä, ja, ja sitten äänestettäisiin maaliskuun minitäkkärissä. Très bien. Merci beaucoup. Oikein hyvä, kiitoksia paljon. Teoricamente possibile anche... Tämä on siis on siis teoriassa mahdollista, ettei edes maaliskuusta pidetä, pidetä kiinni, mutta se näyttää voimakkaita kannanottoja. Niin tietenkin. Paljon kiitoksia esittelijät herra Alvaro. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitokset äh, kollega Altierille ja Brokille heidän erittäin mielenkiintoisista analyyseistään. Ja rokki minähän tunnemme tuon kyseisen jäsenvaltion erittäin hyvin, mikä ei helpota asioita. Mutta minä uskon, että jos arvioin tätä tilannetta, että olemme saaneet tässä tietää aikarajat ja että neuvoston kädet periaatteessa eivät ole sidotut, vaikka parlamentti ei antaisi neuvosto omaa lausuntoansa. Mutta meillä on kuitenkin eh, samat intressit ja miten eh, pitkälti me haluamme lähteä eh, hoitamaan tätä esimerkiksi kilpailupakettia ja miltä pohjalta tuleeko se toimimaan hallitusten välisellä tasolla ilman Euroopan parlamenttia ja kansallisia parlamentteja. Me saimme tällaisen kirjeen, jossa sanotaan, että me voimme muuttaa neuvoston ehdotusta ja tuoda mukaan meidän omia sanamuotojamme. Näettekö, että tässä olisi minkäännäköistä pelivaraa tällaiselle ja että esimerkiksi kilpailualalla vakaussopimuksessa voisimme myös parlamentin osallistumisen ottaa osaksi tätä tekstiä. Tämä olisi sitova asiakirja. Mitä tulee tähän äh, vakaussopimukseen, ähm, Millä tavalla tämä tulee tähän mukaan? Tuleeko se olemaan automaattisesti tässä artiklassa 36? Ja näettekö te, että tässä todellakin on pelivaraa niin, että me saisimme neuvoston tekstiin parlamentin äh, sanan muotoja ja sitä kautta voisimme taata meidän osallistumisemme. Merci, Elga Trippel. Kiitoksia, Elga Trippel. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank an unsere beiden Kiitos ähm, puheenjohtaja, kiitokset meidän asiantuntijallemme. Minä haluaisin myös jatkaa samoilla linjoilla, joista Alexander Alvaro puhui. Jos nyt olen ymmärtänyt asian oikein, niin äh, tämä huippukokous kokous äh, kilpailuttaa ja vakaussopimuksesta on 23.24. huhtikuuta. Ja jotta he voivat tehdä päätöksiä, he tarvitsevat parlamentin lausunnon. He tekevät politiikkaa, jota seuraamme suurella huolenaiheella sen vuoksi, että tämä tapahtuu aina hallitusten välisenä yhteistyötä ja siinä Euroopan parlamentilla on yhä vähemmän intressejä tai mahdollisuuksia ja se ei voi olla meidän intresseissämme. Joten kuten miten Alvaro sanoi, onko meillä mahdollisuus tässä tavallaan ehdollistaa tämä päätös ja saada parlamentti mukaan tähän ja että saisimme parlamentin näkemykset mukaan heidän asiakirjaansa. Me olemme aikaisemminkin neuvotelleet neuvoston kanssa, joten tämä täytyisi muodost, muotoilla sillä tavalla, että sillä olisi asetuksen voima tai että se olisi sitova. Koska he haluavat meiltä, että me pidämme kiinni päivämääristä ja me haluamme, että meillä on tärkeämpi rooli tulevassa prosessissa. Voisitteko te kertoa hieman tästä poliittisesta näkökulmasta, onko tässä neuvotteluvaraa ja sitten myös näistä päivämääristä ja tarkemmasta sanamuodosta? Si Kalfin. Kiitoksia. Edustaja Kalfin. Господин председател, не е за само в промяната на Лисабонския договор проблема, той в редица други документи. Ongelmana eivät ole vain tarkistukset tai muutokset, mitä tulee Lissabonin sopimukseen, mutta myöskin kilpailusopimus, jota tarkastelimme jota tarkasteltiin viime neuvoston kokouksessa. Minä henkilökohtaisesti olen epäluuloinen. En usko, että nämä muutokset vaikuttaisivat taloudelliseen vakauteen myöskään euroalueella. Tällä hetkellä meillä on hallitusten välinen seuranta ja koordinointi. Ja nyt ehdotetaan tärkeämpää koordinointia, mutta sillä ei ole vaikutusta, jota tarvittaisiin. Minusta vaikuttaa siltä, että me voisimme alleviivata sitä, että tarvitsemme ratkaisun myöskin euroalueella, yhteisen ratkaisun, ei vain euroalueen maiden ratkaisun, vaan kaikkien jäsenmaiden kaikkien jäsenmaita koskettavan ratkaisun. Kiitän teitä siitä, että asetitte tämän kysymyksen budjettivaliokunnassa, sillä valiokunta korostaa sitä, että tuki instrumenttien täytyy toimia budjetin suhteen, mutta tämä budjetti voi, tämä instrumentti voi olla neutraali. Minusta myöskin vaikuttaa siltä, että meillä olisi aihetta säilyttää vakaat eurooppalaiset politiikat ja budjetti ja kaikki sellaiset ehdotukset, jotka menevät tämän vakauden suuntaan, jotka pienentävät riskejä. Kaikki, jotka ovat tämän kaltaisen toiminnan vastaisia, niitä pitäisi vastustaa. Jos toimielimet eivät osallistu ongelmien ratkaisuun, ne menettävät uskottavuuttaan ja meidän mielipiteinen pitäisi olla tämän kaltainen ja meidän pitäisi löytää ratkaisu Lissabonin sopimuksen puitteissa. Köszönöm a szót, elnök úr. Azt gondolom, hogy az euró... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen sitä mieltä, että euron vakauskysymys liittyy tiiviisti Euroopan talousarvioon. Haluaisin vielä palata tähän kysymykseen silloin, kun koordinaattorit kokoontuvat. Olen sitä mieltä, että parlamentin ei pitäisi olla tässä ongelma, vaan pitäisi pyrkiä löytämään tie, jota kautta ratkaisu löytyy, koska on toki helppo antaa vaikutelma, jonka mukaan eri hallitukset pyrkivät löytämään hallitusten välisen ratkaisun toimielinten välisen ratkaisun sijaan. Olen yhtä mieltä niiden kanssa, jotka ovat juuri sanoneet, että kyseessä ei olisi hyvä ratkaisu. Se ei olisi demokraattinen. Minä kannatan sitä, että ongelma ratkaistaisiin maaliskuun täysistunnossa. Ja niin kuin kuultiin, on B-suunnitelma, jonka mukaan menettelyä ei lukkiutettaisi ja blokeerattaisi maaliskuun täysistunnossa. Minusta kaikki tällainen blokeeraminen on vältettävä, kuten herra Brock juuri sanoi. Kyseessä on jonkinlainen diili. Meidän pitäisi pohtia tätä asiaa ja ehkä sitä tietä olisi seurattava, olisi suositeltava, että neuvosto ja kansalaiset näkisivät, että me teemme paljon vakauden puolesta Euroopassa. Monsieur le Président, je rejoins tout à fait les collègues. Puheenjohtaja, olen aivan yhtä mieltä kollegoiden kanssa. Tämä on strategisesti erittäin tärkeä asia. Sen jälkeen, mitä olemme kuulleet budjettikeskusteluissa ja omien varojen keskus koskevassa keskustelussa, jossa kuultaisiin parlamenttia, mutta ehkä toisella tavalla kuin me olisimme toivoneet, eh, niin että meidät todella otettaisiin kumppaniksi, niin nyt tällaisessa asiassa on äärimmäisen tärkeää, että voisimme harjoittaa tätä tarvittavaa painostusta niin, ettei meitä ohiteta. Ja aikataulusta minäkin olen sitä mieltä, että aika ei ole hukattavaksi. 24. maaliskuuta on liian myöhään. Meidän pitäisi pyrkiä hyväksymään tämä jo maaliskuun ykkösessä. Ja todella olisi hyödynnettävä aikaa nyt maaliskuuhun mennessä niin, että meillä olisi sellainen strategia, johon saadaan oikeat painotukset. Se, tässä on tärkeät kysymykset. Euron vakaus. Me emme pysty tuomaan mukaan parlamentin painoarvoa. Tämä on erittäin huono merkki. Kun herra Alvaro puhui tästä SWIFT-asiasta tai siitä, mitä budjetin kanssa tehtiin, budjettiin. No siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta tässä on todella kyse siitä, että parlamentin on tuotava koko painoarvansa ja me, me tarvitsemme kunnon strategian. Kiitoksia Isabel. Herra Bokos. Thank you very much. Just very briefly. Kiitos. En usko, että tämä kilpailukyky-idea olisi tarkasteltava siitä kulmasta, antaako se enemmän tai vähemmän valtaoikeuksia parlamentille. Toisaalta minusta sitä ei pitäisi liioin tarkastella budjetinkaan näkökulmasta. Tai ainakaan ensi sijassa, koska tämä ajatus osoittaa, että nyt neuvosto on oikeassa siltä osin, että viimeinkin he ovat ymmärtäneet, että kilpailukyky kysymys on kaiken ydin kaikelle euroalueen vakaudelle ja myös sen ulkopuolelle. Olen täysin saman, samaa mieltä Ivalon kanssa siitä, että kysymys ei ole ainoastaan pelkästä euroalueesta, vaan sen pitäisi koskea koko Euroopan unionia. Ei siksi, että en pitäisi tästä yhden tai kahden askeleen Euroopasta, sillä ei ole loppujen lopuksi mitään merkitystä tässä yhteydessä. Mutta me haluamme nähdä vakautta koko Euroopan unionissa. Nämä kaksi asiaa ovat niin läheisesti yhdessä, että ei voi olla euron vakautta ilman muiden maiden vakautta ja molemmin päin, olivat ne sitten miten pieniä tahansa. Joten äh, seurauksena on se, että meidän täytyy saada enemmän informaatiota näiltä hallituksilta, jotka tätä ajatusta vievät eteenpäin. Meidän täytyy saada tietää, mitä he haluavat saavuttaa, koska se ei ole vielä selvää. Ja voiko tämä tapahtua jo nyt helmikuussa? Silloin meillä on tarpeeksi aikaa vielä maaliskuussa laatia Euroopan parlamentin päätöslauselma niin, että meitä voidaan kuulla samanaikaisesti. Kiitos. Merci. Dernier orateur, Monsieur Aglund. Kiitoksia. Viimeinen puhuja, herra Haglund. I have happened to have the pleasure... Kyllä, herra puheenjohtaja. Minä olen eräs taloushallintopaketin esittelijöistä Tämä tietenkin liittyy läheisesti tähän asiaan. Henkilökohtaisesti haluaisin ensin sanoa, että esittelijäryhmä, joka työskentelee taloushallintopaketin kimpussa, on keskustellut paljon siitä, pitäisikö meidän liittää nämä kaksi asiaa ja käyttää sitä pakettia, joka meillä on olemassa, jossa on, joka on normaalin ö, toimintatavan mukaan järjestetty, mutta tässä ehkä neuvosto ei halua meidän puuttuvan asum- asiaan. Tämä on hyvin strateginen asia. Mielestäni on tärkeää, että me otamme vastuun siinä mielessä, koska meillä on niin kutsuttu yhteispäätösmenettely. Meidän pitäisi toimia sen mukaisesti, kuten teemme taloushallintopaketin suhteen meillä on tässä nyt tällä hetkellä, tällä viikolla deadline tässä asiassa ja voisimme liittää nämä kaksi asiaa yhteen, mutta vaikea asia on se, että kaikkea tapahtuu koko ajan ja neuvosto toimii saman taloushallintopaketin kimpussa kuin me tällä hetkellä ja eräät maat, kuten esimerkiksi Sarkosin Ranska ja sitten Merkelin Saksa, ovat sitä mieltä, että heillä ei ole mitään virallista mielipidettä. He työskentelevät saman taloushallintopaketin parissa kuin me, ja tämä on hiukan monimutkaista, sillä journalistit ja mediat seuraavat asioita, jotka eivät virallisesti vielä ole olemassa, ja samaan aikaan meillä on normaali ö, toimintaproseduuri olemassa taloushallinnon suhtaan tämän paketin suhteen, ja minä ehdotan, että me toimisimme sen mukaisesti. Tiedän, että eräät esittelijät ovat ehdottaneet uusia elementtejä, jotka eivät olleet vielä mukana paketissa ja joiden kanssa emme ole välttämättä samaa mieltä, mutta eräitä elementtejä on tuotu mukaan ja mm, voisimme nyt rakentaa tämän olemassa olevan paketin päälle, sillä minä olen hiukan järkyttynyt sitä, että astumme sivuun ja meillä on asioita tällä hetkellä jo käsittelyssä, ja tämä ei ole helppoa, sillä neuvosto liikkuu monen eri suuntaan yhtä aikaa. Haluaisin tuoda teidän huomioon, että taloushallintopaketti tässä aiheessa on edelleen avoin tämän viikon ajan. Bien, merci, cher collègue. Hyvä, kiitoksia, hyvä kollega. Kiitän teitä kaikkia. Minulla on pari huomautusta omasta puolestani Ensinnäkin, kuten esittelijät sanoivat ja suurin osa puhujista sanoi, me olemme tilanteessa, jossa on pakko toimia nopeasti, tehdä päätöksiä nopeasti. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoja kuin tehdä positiivisia päätöksiä. Tämä on selvää. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että emme voi surra sitä, että hallitukset päättävät liian hitaasti pitäisi tehdä nopeita päätöksiä. Huomaan, että suurin osa puhujista esitti mielipiteitä, jotka ovat samantyyppisiä kuin esittelijöiden mielipiteet. Me olisimme pitäneet parempana erilaista toimintatapaa, täydellisesti eurooppalaista yhteisöllistä toimintatapaa, mutta olemme nyt poliittisessa tilanteessa – joka on sellainen, että on erittäin vaikea toimia toisin välillä. Politiikan on pakko ottaa tosiasioita huomioon eikä vain unelmia. Tämä on todellisuutta. Kaikki jäsenet ovat ymmärtäneet, että on kolme kategoriaa, kolme eri tekstikategoriaa. On pikkusopimus ja artiklan 136 muutos ja parlamentilla on mahdollisuus vaikeuttaa neuvoston töitä ja saada tämä koko hanke epäonnistumaan, jos parlamentti kieltäytyy yksinkertaisesta hyväksynnästä. Ja silloin pitkällinen prosessi olisi tarpeellinen ja tämä on varmastikin vaikeaa. Sitten meillä on laillinen äh, taloushallintopaketti, jossa meidän kollegamme Haglund toimii esittelijänä Ekonissa. Ja sitten meillä on ehdotuksia, joita Euroopan neuvoston aikaan on tehty. Ajatus on se, että vakaussopimusta täydennettäisiin kilpailusopimuksella tai muulla tekstillä – niin, että joko neuvosto voisi sitten maaliskuussa päästä yhteiseen sopimukseen niin, että se samaan aikaan saisi aikaan sen yksimielisyyden, jota parlamentti on toiminut, ja saisi neuvoston jäsenet sopimaan, mitä tulee uuteen vakaussopimukseen. Mutta tällä hetkellä me olemme täällä budjettivaliokunnassa, eli tämä taloushallintopaketti on laillinen paketti, se on hyvin mielenkiintoinen, mutta se ei ole meidän asiamme, paitsi eräiden teistä, teistä jotka olette tässä työssä mukana. Mutta mitä tulee sitten kilpailutekstiin, niin se ei ole meidän asiamme. Itse asiassa meitä koskettaa, koskettavat ne asiat, jotka koskevat budjettivaliokuntaa siinä määrin, kun unionin budjetti olisi tässä tilanteessa mukana. Eli jos näiden muutosten myötä budjetti muuttuisi, sillä mekanismi, joka on hyväksytty 9. toukokuuta, ottaa valtioiden puolen ja jäsenmaiden puolen mukaan. Ja uusi mekanismi, joka nyt korvaisi vuonna 2014 tämän vanhan mekanismin, olisi täysin hallitusten valtainen. Siinä ei olisi mitään yhteisöllistä aspektia enää mukana. Miksi? Siksi, että eräät hallitukset eräät hallitukset, jotka eivät ole nyt euroalueen maiden hallituksia, eivät halua joutua sellaisen riskin eteen, että ne joutuisivat epäsuorastikaan tämän mekanismin rahoitukseen mukaan. Eli kysymys tällä hetkellä meille budjettivaliokunnalle on se, olemmeko me tyytyväisiä siihen, että meillä on väliaikainen järjestelmä vuoteen 2013 asti voimassa. Järjestelmä, joka on viime toukokuussa laadittu, joka äh, käsittää 60 miljardia euroa. joka todennäköisesti myöhemmin tulisi korvatuksi sellaisella järjestelmällä, jossa ei olisi enää ollenkaan yhteisöaspektia mukana. Meille tämä on hyvin arkaluonteinen kysymys, ehkä jopa huvittava, sillä me olemme antaneet hyväksyntämme toukokuun 2010 mekanismille, mutta samaan aikaan olemme huomauttaneet, että takuu jonka eurooppalaisen budjetin pitäisi antaa, ei ollut rahoitettu. Hallitukset olivat sitä mieltä, että implisiittiset takuut olivat se ero, mikä talousarviossa ja budjetissa oli kategoria kategorialta – ja näiden marginaalien mukaan nämä 60 miljardia laskettiin. Tämä oli täysin teoreettista, tällä ei ollut mitään juridista arvoa. Ja näin me olemme tehneet, ja tuolloin me huomautimme, että kun äänestimme mietinnöstä ja huomautimme, että oli itsestään selvää, että jos tämä mekanismi tuli toimia, meidän piti löytää sille jonkunlaisen rahoitus, juridinen ja taloudellinen pohja. Mutta nyt kun meillä on tämä uusi toimintamalli, niin tätä kysymystä ei enää asenneta. Tämä on hyvä uutinen budjetille, mutta ei kylläkään yhteisöpolitiikalle eikä eurooppalaiselle yhteisöaspektille unionin rahoitukselle. Eli kun tämä nyt on todettu, meitä sitovat aikarajat. Esittelijät kertovat, että nämä aikarajat ovat hyvin sitovia. Siksi minulla on sellainen tunne, että tulee olemaan hyvin vaikeaa budjettivaliokunnassa antaa virallista kantaa, valiokunnan kantaa. Minä ehdotan teille tämän ongelman ratkaisemiseksi. Siis minkälaista ratkaisua, mitä voisimme tehdä, mikä on aikataulu. Ehdotan, että tuomme tämän ongelman meidän koordinaattorien kokouksessamme esiin ja että me käsittelemme sitä, mikä sen muoto voisi olla, onko meillä aikaa, laatia valiokunnan kanta. Jos on, niin koska me teemme sen. Jos meillä ei ole aikaa, minkälainen muoto meidän mielipiteellämme voisi olla, kuinka voimme sitten ilmaista kantamme. Meillä on melko suuri konsensus joka tapauksessa mielipiteistämme. Olisiko tämä nyt vain tarkistus, jonka ehdottaisimme, jonka ryhmä ehdottaisi. Tämä olisi kaikkein helpointa. Ottaen huomioon sen, että jos poliittinen tilanne on tällainen, mikä se on, eli meidän on pakko tehdä nopeita päätöksiä ja sanoa kyllä, minusta vaikuttaa siltä, ja monet teistä sanoivat näin, meidän täytyy tarttua tähän maaliskuun mahdollisuuteen, jos ymmärsin nyt oikein, esittelijöillä oli globaali sopimuksen ja taloushallinnon suhteen. Meidän pitäisi tarttua tähän tilaisuuteen, jotta parlamentti ilmaisisi, mikä sen mielipide tulee olemaan tästä lähin koskien tulevia aiheita ja tekstejä. Olisi onko nyt mahdollista vastustaa vai sitten muokata tätä perussopimuksen muutosta. Että kaikissa tärkeissä päätöksissä, riippuvat me mistä valiokunnassa tahansa, parlamentin ta- toimintatapa olisi tästä lähentien tietynlainen, ottaen huomioon sen, että meidän esittelijämme Francisco Balsani, kuten tulemme kohta kuulemaan, suunnittelee ehdotusta siitä, kuinka voisimme tuoda budjettikeskustelun eurooppalaisen viikon aiheeksi. Ohjausjakso eurooppalaisen ohjausjakson aiheeksi. Niin. Hyvät kollegat, ehdotan, että te, toimimme nyt näin. Haluatko aset, esittelijät nyt näin, että olette hyvin keskittynyt? Haluatteko puheenvuoron? Kyllä. Elmar ei ollut siis unessa, hän haluaa puheenvuoron. Niin, kollegat esittivät kysymyksiä, niin haluaisin vastata. Mutta kuten puheenjohtaja jo sanoi, tämän val- valiokunnankin toimivaltuudet ovat aika rajalliset. Euroopan unionin budjetissa meillä on itse asiassa aika rajallinen rooli. Ensinnäkin eh, siltä osin, että en tiedä voimmeko näihin paketteihin tarjota edes tarpeeksi potentiaalia. Ja jos epäonnistumme, tämä tulee vaikuttamaan myös äh, kansallisiin budjetteihin. Joten äh, katsotaan nyt sitten, onko tämä yhteisön politiikkaa, jos ei äh, muuteta perustamissopimusta, mutta toisaalta voidaan muuttaa menettelytapoja. Ja meidän täytyy ottaa huomioon myös se, miten jäsenvaltioiden, mitä enemmistöjä poliittisesti jäsenvaltioissa on. Sitten Alex Alvaron kysymykseen. Minä äh, olen tässä kirjassani ottanut asian esiin. Eli totta, jos me katsomme esimerkiksi tätä kilpailukykypakettia, niin sehän ei ole hyvin pitkälti mikään yhteisön toimivaltuus ja silloin Euroopan parlamentti ei voi olla mukana myöskään lainsäädännössä, kun on kysymys esimerkiksi eläkeiistä ja semmoisista. Tässä on enemmänkin kysymys siitä, että perustaanko uusi sihteeristö vai tuleeko komissiosta tämä sihteeristö ja sitä kautta sitten tavallaan rakennetaan tämä silta kohti yhteisön toimielimiä. Meillä on siis kolme erillistä pakettia. Meidän täytyy päättää, mitä aiheita niissä on. Perustamissopimuksen muutos, joka ei tapahdu, ja sitten yhteispäätösmenettelyoikeudet, aikataulu, vakaus- ja kasvusopimus, jossa meillä on yhteispäätösmenettelyoikeus. Ja sitten meillä on kilpailukykypaketti keskustelu. Ja nyt täytyy miettiä, mihinkä me nyt sitten panostamme. Niin, että me emme kahdessa kolmesta jää täysin ulkopuolella. Eli mihinkä me nyt tarraamme kiinni käytämmekö perustamissopimuksen muutosta parantaaksemme niitä mahdollisuuksia, joita meillä on? Käytämmekö me sitä, jotta me saamme jonkinnäköisen sitoumuksen neuvostolta? Vai käytämmekö lainsäädäntömenettelyä kasvu- ja vakaussopimuksen yhteydessä? Nämä eivät äh, ajallisesti äh, tapahdu rinnakkain, ja minusta tuntuu, että kollegamme talousasioiden valiokunnassa, jotka ymmärtävät niin todella paljon finanssimarkkinoista, eivät sitten ymmärrä näitä toimielimellisiä näkökulmia välttämättä. Ja sen vuoksi tällä parlamentilla on ehkäpä hieman heikompi iskuvoima, kun me katselemme tätä kaiken kattavasti. Ja mitä tulee tämän valiokunnan asiantuntemukseen ja osaamiseen tässä asiassa, mutta koko parlamentti, en tiedä. Minä en kuitenkaan halua miksikään Don Kihotiksi tässä lähteä vaan meidän täytyy nyt olla hyvin selviä siitä, että me haluamme olla uskottavia, mikä odota mitään hokkuspokkuspolitiikkaa. Ja toivomme, että jäsenvaltiot eivät ainakaan täysin jätä huomiota meidän ajatuksiamme. Komissio esitteli viime viikolla tätä kilpailukyky pakettia ensimmäistä kertaa hieman selkeämmin, koska tässä on ensi kädessä komissiosta ja vasta toisessa kädessä parlamentista. Ja sen vuoksi tässä on monia asioita, jotka vielä voi tulla eteen. Meidän täytyy nyt miettiä, miten, mitä menettelytapaa me lähdemme tässä käyttämään. Täällä oli kollegoita, jotka puhuivat myös ei-euromaista. Jos käytetään vahvistettua yhteistyötä, silloin se merkitsee sitä, että siihen on selkeät säännöt. Ja niiden sääntöjen mukaan myös euroalueen ulkopuoliset maat voivat osallistua päätöksentekoon. enkä minä usko, että sitä olisi meillekään apua, että me emme ottaisi muita mukaan. Minä uskon, että tulevina päivinä meidän täytyy pyytää näkökulmia myös ei-euromailta ja herra puheenjohtaja. En nyt tiedä, mikä tämä menettelytapa tässä on voisiko tämäkin valiokunta laatia valiokunnan, joka selkeyttäisi toimielinten välistä yhteistyötä. Se olisi avuksi kovasti. Très bien, merci, monsieur le rapport. Kiitoksia esittelijä. Sitten kollega on lisää jotakin. Niin, Siis onko tämä huhu, tämä euroalueen ja parlamentin voimasuhteet? On olemassa asiakirja Saksasta. Se on siis mustaa valkoisella, mutta sitä ei ole olemassa. Ja siinä sanotaan, että kansallisparlamentit haluttaisiin koota tasaisin väliajoin käsittelemään esimerkiksi kilpailukykykysymyksiä. Bien. Très bien, merci de ces précisions. Je remercie nos... Kiitoksia näistä täsmennyksistä. Kiitän näitä molempia esittelijöitä. Käsittelemme tämän asian pian koordinaattorinen kokouksessa. No niin, hyvät kollegat. Nyt menemme kohtaan neljä esityslistassa. Tähän edelliseen asiaan menikin tunnin verran, joten se edellyttää, että jatkossa teiltä edellytetään suurta tiiviyttä myös näissä tärkeissä asioissa 4 ja 5, jotka koskevat vuoden 2012 valmisteluja. Meillä on nyt asiakirjoja, jotka on teille jaettu ja jotka, on, jotka esittelemme meidän pian esittelijät, esittelevät. Tulkeille valitettavasti ei ole jaettu mitään. Olkaa hyvä esitteli. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin ensinnäkin kiittää budjettivaliokunnan sihteeristä erityisesti mm, Jeveli ja Elisabeth Faaria. He ovat tehneet työtä hyvin täsmällisesti ja nopeasti, joten tässä budjettivaliokunnassa meillä on onnea, koska meillä on näin taitava sihteeristö. Nyt haluaisin jatkaa siitä, mihin pääsimme budjettivaliokunnassa 27. tammikuuta käydyssä keskustelussa. Siellä kävi ilmi, että tarvittaisiin poliittista suuntaviivaa vuoden 2012 talousarvion valmistelujen alalta esitettiin ajatus ähm, päätöslauselmasta. Voisin esitellä sen teille kolmas kolmatta, jossa aiheena oli siis strategiamme talousarviota 2012 varten. Voisimme kaikki osallistua siihen ja voisimme näin määritellä tämän menettelyn käsittelyn, johon liittyy myös eurooppalainen ohjausjakso. Siitä tulee siis osa talouden hallintoa ja siitä tulee vahva väline, jolla voidaan saada aikaan synergiaa kansallisten budjettien välillä. Se on ensimmäinen askel kohti Eurooppa 2020 strategian täytäntöpanoa. Tulen siis esittelemään tämän 3. maaliskuuta aikatauluista. Siihen on niin vähän aikaa, että valitettavasti asiakirja saadaan vain englanniksi ja siihen tehdään sitten tarkistuksia. Toivon, että hyväksytte tämän, eikä tässä ole mitään ongelmaa. Olen jo sitten nyt alustavan aikataulun erityisvaliokuntien kanssa 28. helmikuuta 22. maaliskuuta käsitellään tätä asiaa, eli koko maaliskuutahan menee. Ja näiden asiakirjojen pohjalta voidaan sitten paremmin vahvistaa ne prioriteetit, jotka haluamme ottaa mukaan omaan vuoden 2012 talousarvion käsittelymme. Olette saaneet työasiakirjan olen pyrkinyt hahmottelemaan tätä menettelyä paremmin ja tehnyt omat ehdotukseni koskien eurooppalaisen ohjausjakson täytäntöpanoa. Ja tähän liittyy kaksi asiaa. Ensinnäkin on pyrittävä avoimuuteen ja talousarvion parantaan ymmärtämiseen niin, että voitaisiin selkeämmin tunnistaa ne kulut, jotka hyödyttävät viittä, viittä, viiden to, tavoitteen toteuttamista ja seitsemän prioriteettilinjan toteuttamista ja näin voitaisiin myös vahvistaa näin eurooppalaisen budjetin ja kansallisten budjettien yhteensopivuus. 13. neljättä tätä sitten käsitellään. No, näin saataisiin selkeämmin luettava budjetti ja funktionaaliset toimintalinjat vuotta 2020 meidän ajatellen. Meillä on tässä nyt todellakin pohjana lama suurin tekemä työasiakirja koskien 2020 strategian rahoittamista kriisiaikoina ja synergian aikaansaamista eri budjettitasojen välille. Tämä siis menettelystä sitten täällä on äh, rahoitussuunnittelua koskevien lukujen analyysi, jossa korostetaan erityisesti sitoumuksia 147,12 miljardia, 112 miljardia riippuen siitä, otetaanko huomioon äh, nämä varaumat ja globalisaatiorahasto. rahasto. Tämä merkitsee kasvua 4,2 prosentin kasvua verrattuna edelliseen talousarvioon, mutta meidän on muistettava, että tämä kasvu itse asiassa ei ole aivan todellista, vaan osittain se johtuu monivuotisten ohjelmien rahoituskaavioista, joissa loppu, jotka ovat loppupainotteisia ja siihen liittyy myös tämä kahden prosentin automaattinen sopeuttaminen. O, os, os, otsake 1b on saanut lisäystä ja erityisesti on tullut merkittävä kasvua otsakkeeseen kaksi. Sen kuitenkin olisi laskettava komission ehdotuksen jälkeen. Ja tämän korjaavan kirjeen myötä lokakuulta ja erityisesti kun otetaan huomioon maatalousmarkkinoiden kulujen laskun sitten kaksi artikla kasvaa uusien virastojen perustamisen myötä. Ja kuten puheenjohtaja sanoi, tällä on muistio koskien otsaketta 5 ja se liittyy puheen, komission jäsen Lewandowskin kirjeeseen niin, että pysyttäisiin tässä yhden prosentin kasvussa. Mitä sitten tulee maksuihin? rahoitussuunnittelusta ei tietenkään saada tätä koskevia tosiasioita. Meillä on ainoastaan rahoitusnäkymien katto 141,36 miljardia, niin kuin edellisenä vuosinakin on käynyt. Huomiomme kiinnittyy marginaaleihin, ne ovat hyvin kapeita, mutta suoraan sanottuna eivät erilaisia kuin mitä viime vuonna on kuitenkin luultavaa, että toisin kuin edellisinä vuosina, tänä vuonna voi olla niin, että komission ehdotus, kriisi ja vyökiristys huomioon ottaen olisi erilainen kuin mitä voitaisiin odottaa tämän suunnitelman pohjalta ja pysyttelisi alhaisemmalla tasolla. On siis mahdollista, mahdollista, että meillä olisi uusi skenaario niin, että meillä ei ole viitekohtana ainoastaan komission ehdotus, vaan myös marginaaleiden ja ihanteellinen ehdotus, joka voitaisiin saada tänne. tämän suunnittelun pohjalta. Voi olla, että käy niin, että meidän on toimittava nopeammin eh, eh, vaatimusten edessä. Ensimmäinen näistä liittyy liittyy joustavuusmekanismiin. Nämä ovat tavanomaisia kattojen tarkistaminen ja joustavuusmekanismin käyttäminen. Nyt ohjelmakauden lopulla on myös tämä 5 prosentin joustavuus, jota varmaan kannattaisi hyödyntää niiden ohjelmien täyttämiseen, jotka liittyvät 2020-strategiaan. Eh, on myös joitakin pyyntöjä, jotka ovat jääneet syrjään talousarviomenettelyn kuluessa mukaan lukien kielteisten prioriteettien tunnustaminen ja niiden ohjelmien tunnistaminen, jotka voivat ehkä mennä alaspäin prioriteettiluettelolla. Sitten olisi todella tunnustettava nämä negatiiviset prioriteetit. Voi olla, että se johtaa äh, siihen tulokseen, että meillä ei ole mitään negatiivisia prioriteetteja, vaan että budjetti on jo, hyvin, on jo hyvä Meidän olisi kuitenkin valmistauduttava tähän niin, että olemme valmiita tähän epämiellyttävään kysymykseen. Sitten kun pyrimme yhdistämään kirjastusbudjetin siihen, että pyrimme pääsemään kasvuun, meidän olisi esitettävä seuraava kysymys. Pitäisikö meidän nyt aloittaa keskustelu koskien talousarviota ja uusia rahoitusvälineitä esimerkiksi EIPn osallistumisen myötä niin, että budjettimenettelyssä meidän on todella tehtävä erityisiä ponnistuksia. niin, että saisimme sellaisen budjetin, jonka kautta voimme todella päästä kehitykseen ja voisimme antaa tiukkoja vastauksia kriisin edessä. Rapporteur sur les autres institutions, Monsieur Fernandes, de nous donner sa présentation. Kiitoksia sitten mm, Fernandes toisesta valiokunnasta voi antaa oman kantansa. O orçamento 2012 e, e o 2013 e serão orçamentos que eu chamaria de consolidação. Consolidação. Yleensä voitaisiin kutsua konsolidoiduiksi budjeteiksi. Konsolidoitu tulee tästä uudesta toimielinten välisestä sopimuksesta ja seuraavissa rahoitusnäkymissä meidän täytyy sitten löytää ne summat, joita tarvitaan parlamentin ja muiden toimielinten toimimiselle. Mielestäni tässä on yksi perusperiaate, jota meidän tulisi eh, noudattaa ja seurata. Eli eh, osaaminen. Meidän tulisi puhua siitä, mitä maksaa se, että ei olla tarpeeksi hyviä ja osata. Ja sitä, että parlamentti ei aina noudata tätä periaatetta. Jotta me saavuttaisimme osaamista, pätevyyttä, niin me tarvitsemme eh, myös siihen varoja. Meidän täytyy varmistaa, että hyvä hallinto on periaate, jota noudatetaan. Tehokkuus on toinen. Joten meidän tavoitteemme pitäisi saavut, tulla saavutetuksi mahdollisimmin pienin minimiresurssein. Me tarvitsemme selkeyttä, tiukkuutta ja avoimuutta. Ne ovat muita tavoitteita, joita parlamentin ja muiden toimielinten tulisi noudattaa. Ja kuten näette minun mietinnössäni, henkilökuntaa tulisi rekrytoida vasta siinä vaiheessa, kun on tutkittu mahdollisuudet siirrellä toimielinten kesken olemassa olevaa henkilökuntaa pitkällä aikavälillä meidän täytyy huolehtia siitä, että kiinteät kustannukset ja vaihtelevat kustannukset, että niitä seurataan hyvin tarkkaan. Vaihtelevissa kustannuksissa meidän täytyy katsoa äh, tuloksia. Meidän täytyy katsoa, että politiikka perustuu tuloksiin ja se on mahdollista ainoastaan hyvän hallinnon kautta, kuten jo aikaisemmin sanoin. Vain tällä tavalla voimme te- päästä eteenpäin tällä tiukalla budjettitiellä. Ja meidän täytyy huolehtia sitä, että tämä konsepti hyväksytään täysin. Seuraava monivuotinen rahoituspuite, meidän täytyy katsoa, kuinka siihen toimenpannaan näitä periaatteita. Meidän täytyy katsoa kiinteitä kustannuksia, samoin kuin näitä muuttuvia kustannuksia, suunnittelua, ja myös äh, rahoitu, monivuotisen rahoitusnäkymien äh, pituutta. Jokaisen lainsäädäntökauden alussa parlamentti ja muut toimielimet äh, suunnittelevat työnsä hyvin ja jotta me saavutamme nämä tavoitteet, jotka mainitsin, esimerkiksi avoimuuden, on hyvin tärkeää, että jokainen budjettikohta, tai itse asiassa jokaisen budjettikohdan toimeenpano esitellään parlamentille kolme kertaa vuodessa. Tämä on meidän mielestämme sovelias jakso, jaksotus, niin että voimme pitää hyvällä tavalla silmällä budjetin toimeenpanoa ja tämä on yksi niistä avainkysymyksistä, josta minä haluan raportteja. Laajentumisesta me tarvitsemme yhteistyötä komission, neuvoston ja parlamentin kesken. meidän täytyy myös tarkastella kustannuksia. Meidän täytyy varmistautua siitä, että käytämme enemmän ja enemmän sähköistä hallintaa, kommunikointia, käytämme esimerkiksi videoneuvotteluita – ja että meillä on siihen myös sitten luotettava wifi-järjestelmä. Olemme tarkastelleet myös jäsenten toimistoja ja olemme puhuneet tällaista integroidusta osaamisjärjestelmästä. Sitten meidän täytyy muistaa myös ympäristöpolitiikka ja EUn 2020 tavoitteet, EMAS-järjestelmä eh, e järjestelmä, sitä on vahvistettava. Meidän täytyy voida säästää vettä, paperia, energiaa. Nämä ovat kaikki tavoitteita, joita meidän täytyy noudattaa. Ja meidän tulee myös ponnistella aiempaa enemmän. Toimielinten tulisi esittää myös suunnitelmia, millä tavalla ne vähentävät kustannuksia näiden periaatteiden pohjalta, jotka juuri esittelin. Kiitos. Je... Kiitoksia, hyvä kollega. Parlamentin budjettia koskien, siis näistä arvioista on kyse. Meillä on pieni aikatauluongelma. Siitä pitäisi sopia parlamentin puhemiehistön kanssa. Ehdotan, että emme puhu siitä täällä. Palaamme siihen kohta koordinaattorinen kanssa. Mikäli hän haluaa, annan nyt puheenvuoron Sidonialle. Franceskan kanssa hän on laatinut toisen asiakirjan, joka on jaettu teille, joka liittyy pilotihankkeiden ja valmistelevien toimien täytäntöönpanoon. Sidonia, ole hyvä. Uh, thank you, Chair. Uh, indeed, together... Kiitoksia herra puheenjohtaja Francescan kanssa. Me olemme esittelemässä tänään teille dokumentin, joka on luonnos äh, siitä, minkälaisia valmistelutoimia pilottiprojektissa on tehty, mitä olemme tehneet viime syksynä täysistunnossa ja minkälaisia valmistelutoimia tässä pilottiprojektissa on tehty, mitä päätöksiä on tehty ja sekä uusia että niitä, joita on jatkettu. Tämän dokumentin ajatuksena on ensin tehdä yhteenveto, sillä meillä ei ollut tätä mahdollisuutta joulukuussa enää. Tämä paperi on siis mahdollisuus tehdä yhteenveto tästä pilottiprojektista ja sen valmisteluhankkeista. Äh, se on esitelty vuoden 11 budjettiin joulukuussa. Tämä on siis liite numero yksi. Sitten teidän tiedoksenne myös liitteessä kaksi on kaikki valmistelutoimit ja pilottihankkeet, joita on mukana vuoden 2011 budjetissa. Myöskin ne, joihin me emme ole puuttuneet, joita ei ole muutettu, eh, jotka ovat vanhoja projekteja, jotka tulevat vanhoilta ajoilta, joita ei ole muutettu nyt tähän vuoden 1000 2011 budjettiin. Te voitte lukea tässä tekstistä myöskin lakiperustan, oikeusperustan tälle pilottihankkeelle ja tiedoksi teille, jotka pohditte tämän hankkeen hallintoa. Tässä on myöskin yhteis, yhteenveto niistä rajoitteista, joita meillä on, ja siitä, kuinka pilottihankkeita rajoitetaan. Ja tietenkin luonnollisesti se, mikä, mitkä puitteet ovat ja mikä meidän toiminta tilamme tai mahdollisuutemme on ja usein ehkä mitkä ovat ne rajoitteet, joita meillä on. Aivan lopussa tässä asiakirjassa meillä on aikataulu. Haluaisin korostaa erästä tärkeää asiaa, nimittäin sitä, että äh, viime vuoden esittelijänä havaitsin, että monet meistä olivat kiinnostuneita pilottihankkeiden hallinnasta, mutta sitten niihin ei enää kiinnitä tarpeeksi äh, huomiota. Emme enää seuraa tarpeeksi sitä, mitä näille ideoille tapahtuu. Haluaisin nyt muistuttaa näitä pilottihankkeita ja valmistelutoimia, jotka ovat jääneet hiukan unohduksiin. Niitä ei ole seurattu. On tarpeen seurata niitä tänä vuonna. Tarpeen seurata, onko niiden päämäärät saavutettu. Ja jos jostain syystä nämä projektit ovat epäonnistuneet, se olisi meille tärkeää. Olisi tärkeää tietää, miksi ne ovat epäonnistuneet ja mikä niiden kohtalo on. Tietenkin luonnollisesti komissio auttaa meitä saamaan tätä informaatiota. Teillä on sivulla viisi kappaleessa 17 jonkin verran tietoa aikataulusta ja erityisesti siitä, koska arviot, koska raportit näistä pilottihankkeista ja valmistelutoimista tehdään. Tässä on yksi huomautus, joka minun pitäisi tehdä. Huhtikuun 20. päivän paikkeilla on sanottu, että tästä annettaisiin lausuntoluonnos. Todennäköisesti näin ei tule tapahtumaan. Hyvin varmasti näin ei itse asiassa tapahdu. Se tapahtuu nyt kuukautta myöhemmin työryhmän ähm, arviointi, mietinti tulee todennäköisesti 25. Äh, toukokuuta. Äh, Francisca Balzanin kanssa olemme myöskin suunnitellut, että meillä olisi yksi seurantaryhmä, joka arvioisi näitä pilottihankkeiden valmistelutoimia sekä vuodelle 2011 että myöskin ensi vuodelle. Jälleen kerran haluaisin rohkaista teitä tarkastelemaan tätä asiakirjaa, jos haluatte olla mukana sen laatimisessa, mutta myöskin ne, jotka olivat mukana viime vuonna, voivat osallistua niin, että voisimme yhdessä seurata ja todella oppia jotakin tästä. Kiitoksia. Kiitoksia. No niin, nyt kuulimme esittelijöitä. Täällä on paljon puheenvuoropyyntöjä. Jos voisitte yrittää puhua hyvin tiiviisti, niin se olisi oikein mukava. Ensimmäisenä Laslo Surjan. Thank you, Mr. Chairman. Eh, kollegat. Uh, Francesca avval kezdte, hogy megdicsérte a titkárságot, ez a szokás és mélt. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin tervehtiä sihteeristöä. On oikein hyvä tapa antaa sihteeristölle kiitosta. Meillä on siihen hyvät syyt. Kun nyt luen tätä ehdotusta, minulla oli kahden tyyppisiä ongelmia. Ensinnäkin Täältä puuttuu selkeä aikataulu budjettia koskien. Tänään iltapäivällä kuitenkin sain asiakirjat koordinaattorin kokousta varten ja sieltä onnekseni löysin juuri sen aikataulun, josta sitten voimme puhua. Toinen ongelmani koski sitä, että tämä on nyt varsin laaja asiakirja, ja, mutta kuitenkin sieltä puuttuu jotakin. Nimittäin budjettivaliokunnan ja täysistunnon on määriteltävä tavoitteemme koskien tätä budjettia. Kuulimme, että esittelijä on valmis laatimaan tällaisen asiakirjan. Omalta osaltani olemme sitä mieltä, että jos äänestämme vasta huhtikuussa, niin se on ehkä vähän liian myöhäistä, mutta voi toisaalta olla niin, että ei meillä ole muitakaan vaihtoehtoja tänä päivänä. Sitten sisällöstä tämä 4,2 prosentin nousu tuntuu minusta hyvinkin kunnianhimoiselta nykytilanteessa. Tietenkin aivan kuten viime vuonnakin neuvosto on tehnyt tämän virheen sitoumuksien kanssa se on ollut vähän liian joustava ja maksuissa taas neuvosto on yrittänyt olla tiukempi. Näin voi käydä tänäkin vuonna ja siinä tapauksessa jälleen kerran ero tulee olemaan suurempi sitoumus, maksusitoumusten ja maksumäärärahojen välillä. Tässä tilanteessa haluaisin tukea esittelijää tässä kunnian himossaan. Hän on hyvin rohkea ja panee kampoihin tässä negatiivisten prioriteettien asiassa, koska Euroopan parlamentin ja ehkä kansalaistenkin etuna on se, että EUn budjetista olisi jotakin hyötyä. Jos haluamme antaa kaiken, niin sitten me saamme aikaan budjetin, jolla ei vielä mitään viestiä. Jos saamme budjettia nostettua, meillä on ainoastaan yksi vaihtoehto, nimittäin keskittää kulumme tietyille aloille. Ja siinä todella tarvitaan yhteistyötä. Sitä varten tarvitaan myös mielestäni riittävä enemmistö. Toisaalta olisi minun mielestäni hyvin kunnianhimoista pitää kiinni näistä omia varoja koskevista ajatuksista. Mitä sitten tulee siihen, että otettaisiin mukaan Euroopan investointipankki EIP, niin eh, sehän on toive, joka Euroopan parlamentilla on ollut jo kauan. Neuvosto haluaisi tukea tätä ainoastaan siinä tapauksessa, että budjetin globaali eh, summa ei muutu, joten meidän olisi vielä löydettävä budjetistamme varoja EIPlle ja se ei tietenkään ole mahdollista. Joten meidän on tehtävä yhteistyötä. Jos esittelijä tarkoitti yhteistyöllä juuri tätä, niin kyllähän tämä voi olla hyvinkin tärkeä, tärkeä ja siitä voi tulla muita mahdollisuuksia. Itse asiassa uskon, että meillä ei ole muuta mahdollisuutta vuoden 2012 talousarviota varten. Sitten vielä viimeinen huomio, niin herra puheenjohtaja. On aina tuettu mittava pitkän aikavälin hankkeita, koska nämä kaikki ajatukset, vaikka niitä nyt olekaan päivitetty, voivat olla osa uusien rahoituspuitteiden laatimiseksi ja näin langat saadaan yhteen. Minua kiinnostavat paljon nämä uudet ehdotukset koskien uusia painopistealueita. Viime vuonna se oli nuoriso. Tänä vuonna odotamme jotakin, mitä kaikki voisimme tukea ja joka olisi hyvä viesti kansalaisille. Kiitoksia. Monsieur Aglund. Kiitoksia hyvä kollega, herra Haglund. Chair, uh, will allow me to... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää ja myös viime vuoden esittelijää mielenkiintoisista asiakirjoista. Keskustelu yhteisestä päätöslauselmasta ja se, mitä puhuimme viime kokouksessa. Mielestäni te olette hyvällä tavalla lähestyneet tätä asiaa. En todellakaan kadehdi eh, Rova Bolsania eh, esittelijänä vuodelle 2012 talousarvioesitykseen, koska eh, taloudellinen tilanne ei ole helppo. Joten jos neuvottelut 2011 olivat vaikeita, niin taatusti ne ovat sitä myös vuodelle 2012 ja kuten tiedämme, marginaalit ovat hyvin tiukat, joten tilanne ei ole helppo. Tutkin tätä asiakirjaa ja esittelijän kantoja. Ja mielestäni oli hyvin mielenkiintoista nähdä, miten hyvin te haluatte integroida tämän taloudellisen hallintoajattelun myös talousarvioesitykseen. Ja myös neuvoston ja kansalliset parlamentit mutta eh, se kuitenkin on hyvin teoreettisella tasolla, pragmaattisella tasolla. Meidän täytyy selvittää itsellemme, millä tavalla me haluamme tehdä tämän käytännössä, ja se ei ole minulle ihan täysin selvää. koska kuten aikaisemmin tuossa sanoin, olen Ekon valiokunnassa eh, taloushallinto eh, esittelijä. Ja mietitte sitä, että on, pitäisikö meillä olla negatiivisia prioriteetteja. Tämä on asia, jota on käsitelty myös Sure-valiokunnassa. On hankalaa, eh, että on näitä negatiivisia eh, prioriteetteja MMFssä, mutta on hyvin vaikea löytää nykyisestä budjetista, tiukasta budjetista ylipäätään mitään rahaa. Ja eh, meillä pitäisi olla sopimus, tai meille tulee tämä sopimus tästä kilpailukyvystä, mutta se ei tule olemaan helppoa, jos emme toimeenpane 2020-strategiaa, ja silloin meidän täytyy taas asettaa prioriteetit uusiksi budjetissa, taikka löytää uusia rahoja näille prioriteeteille. Ja jos me emme tee mitään vuosina 2012 ja 2013, niin silloin me olemme käyttäneet hukkaan yhden kolmanneksen sitä ajasta, mitä meillä on 2020 tavoitteena tavoitteiden saavuttamiseen. Viime vuonna oli 10 vuotta 2020 tavoitteisiin, jos me hukkaamme 2011 ja 2012, niin silloin meillä ei todellakaan ole paljon aikaa enää. Joten sen vuoksi meillä on tärkeä tehtävä katsoa, mitä me voimme tehdä ennen seuraavaa, seuraavia rahoitusnäkymiä. Mutta ehkä meidän täytyy todellakin puhua näistä negatiivisista prioriteeteista niin, että me löydämme tilaa niille prioriteeteille, joita me haluamme priorisoida olette, vaka- olette vakaasti sitä mieltä, että me kykenemme löytämään tasapainon työpaikkojen luomisen ja kasvun ja muiden välillä. No, jos tähän pystytään, olen todella onnellinen, koska tämä on, on yksi avainkysymyksistä ja toivon todellakin, että se olisi mahdollista, mutta minä uskon, että tämäkin vaatii meiltä negatiivisia prioriteetteja ja katsotaan nyt löydämmekö me ne yhdessä, koska minä en usko, että tule olemaan mitenkään helppoa löytää sopimusta budjetista, jos me haluamme jos me viime vuonna saimme kasvua 297, niin en usko, että saamme enempää seuraavanakaan vuonna. Toivon kuitenkin, että tietyllä alueella olisi käyttämätöntä rahaa, kuten no, lähinnä rakennerahastoista, ja se ehkä antaisi meille hieman joustoa ja liikkumavaraa. Mutta Ehkäpä neuvosto sitten tätä kautta voisi löytää rahoitusta meidän prioriteetillemme, mutta se jää nähtäväksi. Mielelläni teen yhteistyötä ja olen ihan tyytyväinen tähän päätöslauselmaehdotukseen ja odotan, että näen siitä myös uusia ehdotuksia. Kiitos. Kiitoksia, hyvä kollega Göran Ferm. Thank you, Chair. Um, let me make... Kiitoksia. Haluaisin sitä muutamia kommentteja yritän olla lyhyt. Ensinnäkin tulee Balsanin mietintöön yleisestä budjetista. Olen sitä mieltä, että hänen ehdotuksensa, mitä tulee metodiin, on hyvä, jos me voimme pitää sen hyvin tiivinä ja lyhyenä. Hän on myöskin näyttänyt hänen ajatuksensa siitä, että tuottaisimme tämän asiakirjan äh, strategian pohjautuneen on ollut hyvin hyödyllistä. Tämä on ollut hyvin hyödyllinen dokumentti. Näemme jo paljon asioita, eh, joissa tulee olemaan ongelmia ja se on meille tarpeen. On selvää, yritän olla hyvin lyhyt, on selvää, että neuvoston asenne on luonut ja tulee luomaan eh, ongelmia. Karl Haglund mainitsi tämän, miten saamme nyt kasvun ja niukkuuden välille tasapainon on muutamia asioita, joita meidän täytyy tutkia hiukan tarkemmin. Meidän täytyy saada neuvosto ymmärtämään, että budjetti perustuu oikeudellisesti sitoviin monivuotisiin projekteihin ja tähän talousarvio perustuu. Me emme voi unohtaa niitä, me voi jättää niitä sivuun. Heidän täytyy myöskin ymmärtää, että sitoumuksista täytyy maksaa, ainakin periaatteessa. En tiedä, ymmärtävätkö he. Ja tosiasia on se, että viime vuonna, tämä on hyvin tärkeää, me aloimme kuroa umpeen sitoumusten ja maksujen välistä kuilua. Ja meidän täytyy jatkaa sitä, mutta se on hyvin vaikeaa. On vaikea nähdä, kuinka saamme neuvoston puolellemme tässä. Meidän tarvii saada hyvin pitäviä argumentteja, muuten me joudumme jättämään tärkeitä projekteja ilman rahoitusta, jota he tarvitsevat on myöskin hyvin tärkeää ymmärtää, että budjetti ei ole solidaarisuustyökalu, missä käytetään uudelleen jakoa, että me otamme rikkaita ja annamme köyhille, että köyhät jäsenmaat eivät hyödy leikkauksista. Nyt itse asiassa köyhemmät alueet itse asiassa menettäisivät ähm, varoja näiden leikkausten vuoksi. Mutta minun ajatukseni tässä on se, että jos me pystymme selittämään tämän neuvostolle, äh, me tarvitsemme siinä todella erikoistuneita äh, valiokuntia, me tarvitsemme sitä, että meillä on oikeudellisesti sitovia monivuotisia ohjelmia. Jos meillä on tässä mahdollisuus, me voimme todellakin esittää neuvostolle vahvoja argumentteja. Tämä tulee Rouva Balsanin raporttiin. Mitä tulee sitten Fernandisen mietintöön, tämä on hyvin hyvä teksti, vähän traditionaalisempi ehkä. Tässä on muutama asia, jota toivoin löytäväni. Me, meidän täytyy pyytää puhemiehistöltä enemmän tietoa tietyistä asioista, nolla talousarviosta, ja siitä, minkälaisia erilaisia kuluvaihteluja on ja niin edespäin ja niin edespäin. Meidän pitäisi nyt tehdä jonkinlaisia omia johtopäätöksiä. En usko, että niitä on tässä asiakirjassa niinkään paljon. Meillä on hyvin ristiriitaisia asioita, mitä me teemme, mitä me teemme eurooppalaisen talouden, eurooppalaisen historian äh, talon suhteen ja niin edespäin. Uskon, että esittelijä ei huomannut tätä asiaa, kun hän kirjoitti mietinnön, mutta olemme nyt huomanneet herra Leboskin kanssa, kun hän on pyytänyt rajoittamaan nominaalisesti prosentilla. Tämä tarkoittaa todellista leikkausta. Miten me reagoimme tähän? Miten muut toimielimet vastaavat tähän. Tämä on tietenkin meidän vastuullamme parlamenttina ja meidän täytyy äh, käsitellä sitä tulevissa keskusteluissa. Kiitoksia. Monsieur Hartong. Kiitoksia, hyvä kollega. Sitten herra Hartong. Kiitos. Kiitän Sidonia ja Franceskaa heidän mietinnöstään. Ja tuntuu siltä, että täällä kaiken näköiset koeprojektit äh, leviävät villisti. Minä toivon todellakin, että äh, näitä valvotaan, että nämä äh, projektit ovat olleet menestyksekkäitä ennen kuin niistä tehdään mitään päätöksiä. Sitten Francescan tämä toinen mietintö vuodelta 2012. Minusta tuntuu, että viime vuonna tehtiin ihan, äh, tehtiin ihan hyviä valintoja, mutta tässä puhutaan jälleen budjetin hieman nostamisesta. Ja perkään, että jos äh, tänä vuonna joudumme taistelemaan samalla tavalla kuin äh, viime vuonna, se on todella ikävää, varsinkin kansalaisten kannalta. Merci, mon cher collègue. Kiitoksia sitten Helga Tryppel. Thank you, Chair. Uh, thank you for the, uh, to the uh, two rapporteurs. Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitoksia molemmille esittelijöille. Aloitan Francescasta. Äh, tiedätte, että olen hyvin paljon modernisaatiostrategioiden puolella. EU 2020-strategian puitteissa, erityisesti jos niitä toimeenpannaan hyvin, tämä strategia voisi olla hyvin hyödyllinen. ja tulee päämääriin Franciscan paperissa, aloitteiden kohdalla mainittiin resurssien tehokas käyttö. Jos tarkistelemme maatalous, talousarviota ja rakennetalousarviota ja kohesio talousarviota, voimme vain ryhtyä uusiin toimiin, jos maatalous talousarviota muutetaan kestävämpään ja resursseja tehokkaammin käyttävämpään tapaan. Tämä ei siis ole vain neuvoston ongelma, joka meidän edessämme on. Tämä on myöskin parlamentin enemmistön suhteen ongelma. Jos te tarkastelette suuren päätöksiä, en usko, että tässä suurin osa ihmisistä on muuttanut mielipidettään, mutta jos me haluamme saavuttaa päämääriä, meidän täytyy tehdä leikkauksia, sillä ei ole realistista kuvitella, että budjetti kasvaisi. Ja tässä on suuri ongelma. Emme voi vain syyttää neuvostoa, tämä on myöskin meidän sisäinen ongelmamme. Jos me emme ole valmiita siirtymään uusiin päämääriin, sitten meille jää vanhankaltainen budjetti, jossa on vanhankantaisia ongelmia. Sitten äh, minä siirryn herra Fernandesin paperiin yleisesti ottaen konsilioista puhuminen kuulostaa hyvältä, mutta en näe yksityiskohtien sopivan tähän otsikkoon. Minä kuulin, että te haluatte investoida enemmän äh, wifiin, ympäristöpolitiikkaan ja niin edespäin. Ja sitten siirtyä säästöihin, mutta jos me haluamme säästää, meidän täytyy ensin investoida parempaan teknologiaan ja sitten myöhemmin ö, siirtyä säästöihin. Mitä tulee Euroopan historian taloon, en tiedä miten pystytte rahoittamaan tämän konsolidoinnin mukaan. Ja jos otamme tämän vakavasti, uskon, että jos te haluatte välttää rahan käyttämistä, te joudutte samanlaisiin väittelyihin kuin viime vuonna. Ehkä teidän pitäisi keskustella tästä uudelleen, sillä muuten en ymmärrä, mitä tarkoitatte konsolidoinnilla, jos ette käsittele niitä kysymyksiä koskettaen sitä, missä todellisuudessa säästetään rahaa. Kiitoksia. Kiitoksia Helga. Tämä oli oikein järkevä kommentti sitten. Eider. Sí, gracias, presidente. Bueno, muy breve porque... Puheenjohtaja aivan lyhyesti. On totta, että täällä on jo paljon puhuttu, erityisesti koskien tätä Baltsanin esittämä asiakirja koskien. Olen oikein tyytyväinen nyt, kun luin tämän asiakirjan. Niin olen tyytyväinen siitä, että olemme pitkälti samaa mieltä siitä, millä tavalla tätä tulevaa talousarviota käsiteltäisiin. Joka tapauksessa, kun tulette varmasti tarvitsemaan apua ja olemme kaikki sitä tietoisia. Niin Rova Baltsan ihan tekee tässä asiakirjassaan kysymyksiä ja on varmasti hyvä, että pikkuhiljaa vastaamme niihin. Yksi niistä koskee maksuja. Herra Färmkin siitä jo puhui maksujen tasosta, millaista tasoa meidän olisi pyydettävää, millaista tasoa meidän olisi puolustettava No komissiolla on tässä eniten tietoja, joten komission on ensin varmasti esiteltävä tällainen asiakirja, jossa nähtäisiin maksujen määrä, mutta huomioon jo tehdyt sitoumukset ja ottanut huomioon myös tarpeet ja, ja vastaanottokyky, josta Balsane puhuu, mutta periaatteessa tämähän ei ole meidän ongelmamme, vaan meidän on täällä puolustettava sitoumuksia. Maksut oikeastaan on jo, mä, on jo lukon lyöty ne johtuvat eh, näiden ohjelmien eh, asetuksista. Neuvosto voi sitten tulkita niitä oikein tai ei eh, eri näkökulmista, mutta ehkä meillä pitäisi olla sama strategia kuin viime neuvotteluissakin ja aikaisemminkin. Ehkä meidän on vaihdettava sitoumuksia maksuihin, mutta tämä on pikemminkin neuvotteluja koskeva kysymys kuin, kuin tällaisesta, ei ole niinkään kysymys tällaista maksujen vähimmäistasosta. Tämä riippuu neuvostosta. Sitten Baltsani kysyy näistä negatiivisista prioriteeteista. Minusta tämä on aivan keskeinen harjoitus, mutta ei siksi, että olisimme kriisissä, vaan tämä on harjoitus, jo, joka meidän olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin, joka vuosi. Minä en ole täällä vielä ollut kauan, mutta tätä tarvitaan aina. On ohjelmia, jotka toimivat, niihin on investointeja, sitten on ohjelmia, jotka eivät toimi, ja on, niihin on panoudettava ja poistettava, jos ne eivät toimi. Nyt tietenkin, jos olemme kriisissä, niin siihen liittyy se, että pitäisikö meillä leikattu budjetti. Siitä meidän varmasti on taisteltava. Jos näin on, niin sitten on leikattava. Ja sitten puhutaan enemmän tai vähemmän tärkeistä prioriteeteista, mutta negatiiviset prioriteetitkin on tehtävä kriisissä tai kasvun aikana. On siis tärkeää, että varmistamme sen, että budjet, yhteisön budjetin varat käytetään hyvin. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että jot, jotkut ajattelevat näitä asioita vain kriisin aikana, enkä nyt tässä viittaa mitenkään Roman Baltsaan, niin sitten hän puhuu joustomekan, joustovälineen käytöstä. Tämä koskee erityisesti yksi ja neljä otsakkeita. Siellähän ongelmat varmasti tulevat olemaan. Ja on selvää, että mikäli meillä ei ole juurikaan enempää marginaalia missä, missä muualla, ei budjetti marginaalia eikä muutenkaan liikkumavaraa, niin varmasti meidän on käytettävä joustovälinettä, ei siinä muukaan auta. Ja mitä sitten tulee EIP mukaan tulosta, luultavasti avun pyyntö EiPille on asia, jota viime vuonna tässä valiokunnassa ja suurevaliokunnassa eniten olemme kuulleet. Tuntuu siltä, että se on yleislääke kaikkien ongelmiin. Me olen aivan yhtä mieltä siitä, että EIPn on osallistuttava, on autettava siinä, että päästään tavoitteisiimme, mutta eihän se eihän meille budjettia osaa voida korvata sillä. EIPtä pitäisi käyttää täydentävänä osana, eikä kenenkään pitäisi hyödyntää EIPtä sillä varilla, että sitten meiltä leikataan budjettia. Ei mitään muuta, kiitoksia. Merci Alors j'ai encore pas mal de... Kiitoksia Aider. Minulla on vielä paljon puheenvuoropyyntöjä. Pyrkikää puhumaan niin lyhyesti kuin mahdollista. Ingrid Estel. Eine betrifft den Parlamentshaushalt. Ich glaube, es ist an der Zeit... Minusta on aika, että me teemme selväksi suurelle yleisölle, että me olemme mukana säästämässä. Kun katson vuoden 2010 budjettia, 75 virkaa parlamentille ja 34 niistä meni sihteeristöille, valiokuntien sihteeristöille. Joten taatusti me voisimme tehdä paljon enemmän. Ja minä ainakin tarvitsen esimerkiksi sihteeristä tätä lisää sen vuoksi, että toimistossa joudutaan niin paljon tekemään. Joten siis täytyy varmasti katsoa niitä asioita, joissa voidaan oikeasti säästää ja saavuttaa jotakin pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi kaksi viikkoa meillä on tällaisia ylimääräisiä pyhäpäiviä ja kun parlamentti on suljettu. Eli siis ylimääräistä lomaa työntekijöille. Tälläkin voitaisiin tehdä jotain. No sitten pilottiprojektit ja valmistelevat toimet. 100 miljoonaa. Ja tätä voidaan muuttaa. Kysymys on, eh, ollaanko sitä mieltä, että tämä summa riittää vai pitääkö meidän tehdä tarkistus siitä, että me haluamme enemmän. Neuvosto miettii sitä, että se mahdollisesti vaatisi enemmän. Eli kaikki, äh, toivoisin, että kollegat voisivat ottaa kantaa tähän, mitä teen. Des points très importants. Merci Inge. On oikein tärkeä asia. Kiitoksia Inge. Sitten herra Alvaro. konzentriere mich auch nur auf den Keskityn vain äh, herra Fernandesin mietintöön. Se, mikä mielestäni on positiivista, on tämä tehokkuus, avoimuus, kustannusten valvonta ja kestävyys, että ne ovat perusperiaatteena. Varsinkin kohdat, missä puhutaan ympäristöasioista, paperin käytön vähentämisestä, sehän tuo mukana älykkäitä hyviä ratkaisuja, eikä se nyt mitään niin suurta ole. Ei tarvitse printata esityslistoja lähettää niitä postitse ja sitten niitä on vielä täällä pöydälläkin ja tuolla ulkona odottamassa. Jos ajattelee kuinka paljon meillä jäseniä on, niin tälläkin säästettäisiin jo paljon. Samanaikaisesti olen samaa mieltä Tryppelin kanssa siitä, että tässä on paljon hyviä pyrkimyksiä, mutta toimenpano puuttuu. Varmasti voimme tehdä kuitenkin yhteistyötä. Samoin mitä tulee parlamentin prioriteetti, kommentteihin. Esimerkiksi kohdassa M prioriteetti rakennusten ostamisesta vaiko vuokraamisesta. Mehän olemme puhuneet esimerkiksi hallinnon kohdalla, mitä tehdä. Esimerkiksi tästähän on kollega Ulmanin, Ulmanin mietintö myös. Mutta siis komissio etsii nimenomaan ostettavia rakennuksia, eli ei ole mitään ratkaisuja mitään väli, mu- muita ratkaisuja. Eli että lähdetään automaattisesti nyt esimerkiksi jokin kallis rakennus vuokraamaan, eikä mietitä sen ostamista. Sitten täytyy miettiä äh, ihan spontaanisti. Äh, olen vakuuttunut, että kulttuurivaliokunta on valmis keskustelemaan tästä. Äh, esimerkiksi kommunikointi. Miten pitkälti äh, kommunikaatio, budjetti, on riittävä. Toisaalta sitä ollaan käytetty hyvin tehokkaalla tavalla. Ja uskon, että kulttuurivaliokunnan kollegat tulevat olemaan hyvin ikävällä tavalla hämmästyneitä. Ja sen vuoksi mielestäni vuosi 2012 voisi olla heille mukavampi kuin tämä vuosi. Ja sitten sama, mitä kollega Gressle sanoi. Miten paljon vuonna 2012 tullaan lisäämään henkilökuntaa ja miten paljon esimerkiksi parlamentin sihteeristöt saavat enemmän henkilökuntaa, mihin tarkoitukseen, mihin käyttöön. Ja olen kuullut, että sihteeristöt äh, haluaisivat että heillä olisi enemmän pelivaraa käsitellä myös asioita, jotka ovat myös esityslistan ulkopuolisia. Miten pitkälti tätä asiaa voitaisiin huomioida? Mikä voisi olla myös mielenkiintoista sen lisäksi, mitä Jöran Färm sanoi, eli ei olisi vain vaatimuksia arvioinnista, kustannushyötylaskelmista ja niin. Kun me katselemme voisimme katsoa jo näistä ehdotuksista, miten paljon tämä tuo meille. Kohta 12 etätyö, miten pitkälti tämä vaikuttaa budjettiin, miten tämä vaikuttaa taloudellisesti. Sama koskee näihin videokonferensseihin. Mitä säästöpotentiaalia on videokonferensseissa? suhteessa valtuuskuntamatkoihin, joita ei sitten tarvitsisi tehdä. Eli että olisi aina tällaiset laskelmat, jotka selkeästi osoittaisivat tällaisten uusien ajatusten lisäarvon. Sitten asia, joka on hyvin ajankohtainen, joka voisi olla yksi asia. Meidän pitäisi miettiä se, mitä me maksamme turvapalveluista, riittääkö se? Ajatelkaapa se, mitä perjantaina tapahtui. Se oli kolmas kerta jo vuoden sisään. Oli syy nyt sitten mikä tahansa. Mutta onko mahdollisuuksia parantaa esimerkiksi turvallisuuspalveluiden rakenteita? Onko kysymys informaatio-ongelma vai onko tässä kysymys vain organisaatiokysymys? Olen vakuuttunut, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä ja laatia tarkistuksia ja parantaa tätä hyvää mietintöä ennestäänkin, mutta nimenomaan keskittyen sihteeristöihin ja kommunikaationäkökulmiin. Kiitos. Merci, monsieur le vice-président. Monsieur Bokos. Kiitoksia. herra Bokos. Start by saying that this uh, letters. Haluaisin aloittaa sanomalla, että Janus Lewandowskin lähettämä kirje on hyvin tärkeä dokumentti ja se menee henkisesti kauemmaksi kuin se, mitä tekstissä kirjaimellisesti sanotaan. Tekstistä viitataan periaatteessa komission aikomukseen siinä siihen, kuinka se tulee oman talousarvioesityksensä laatimaan. Ja se hyvin antaa meille ensimakua neuvoston toimista, eli budjetin nosto neljällä prosentilla vaikuttaa täysin epärealistisesta tällä tänä vuonna. Jos te olette nyt eurooppalaisen kasvun suhteen optimistisia, voisin vain sanoa, että kriisi jatkuu yhä edelleen ja että me emme ole vielä päässeet kuiville ollenkaan esimerkiksi Espanjan ja Portugalin suhteen. Eli on tärkeää pitää mielessä, että Euroopan unionin talousarvion pitäisi olla hyvin tiukka ja se tulee olemaan sellainen, vaikka me haluaisimme kasvattaa sitä kuinka paljon tahansa. Ja on tärkeää, että kuten esimerkiksi esittelijä korosti, että jos haluamme antaa positiivisia prioriteetteja budjetissa esille. Meidän pitäisi myöskin ottaa negatiivisia prioriteetteja mukaan. Tässä tilanteessa varoitin esittelijää siitä, että hänen ei pitäisi korostaa liikaa synergioita, joita on Euroopan unionin talousarvion ja kansallisten talousarvioiden välillä, sillä näiden äh, budjettien rakenne on aivan erilainen. Jos tarkastelette kansallisia budjetteja, 90 prosenttia niistä – käsittelee nykyistä kulutusta. Ja se, mitä te haluaisitte itse säilyttää, kuten te sanoitte, on se, että Euroopan unionin budjetti keskittyy kasvuun ja siksi se ei ole sellainen talousarvio, joka perustuu nykyiselle kulutukselle, vaan sen pitäisi keskittyä investointiin enemmän. Tässä olen samaa mieltä kuin Helga Triple. Jos me haluamme auttaa kasvua, meidän pitäisi investoida enemmän, investoida esimerkiksi koulutukseen, tutkimukseen, kehitykseen ja liikkuvuuteen ja niin edespäin. Ja sitten, jos synergioita todella on olemassa, kuten kuljetuksessa ja energia-asioissa, toimia niin, mutta meidän täytyy hyväksyä tilanne ja sanoa, että joudumme unohtamaan globalisaation rahaston esimerkiksi, sillä se on vain yksi tapa kuluttaa nykyisiin kuluihin. Ja samoin voimme todeta ajatuksista, jota on seniora Fernandesin asiakirjassa, sillä uskon, että jos me hyväksymme Lewandowski-kirjeen sisällön ja meidän pitäisi myöskin pyrkiä samallisiin, samanlaisiin säästöihin omassa budjetissamme. Tämä tarkoittaa sitä, että te leikkaatte monia asioita pois, esimerkiksi Euroopan kulttuuritalon ja muita asioita. Eli joskus täytyy investoida enemmän ja välillä se ei ole meidän ongelmamme, sillä me emme tule olemaan tulevaisuudessa läsnä. Eli meillä pitäisi olla paljon tiukempia prioriteetteja, sekä positiivisia että negatiivisia, sillä tämä budjetti on aivan erilainen kuin kansalliset budjetit. Meidän pitäisi korostaa enemmän äh, investointeihin tehtävää kulutusta. Kiitoksia, olen iloinen, kun näen, että Janus Lewandowskin haamu leijailee täällä tässä tilassa. Valitettavasti se kuljettaa mukanaan valtavia saksia. Sitten Rova Wertmann. Ja, danke schön. Ich möchte mich ganz kurz... Kiitos. Ihan lyhyttäisesti näihin hajautettuihin virastoihin. Kollega Baltsaani puhui niistä sivulla kahdeksan. Ja me olemme varmasti kaikki samaa mieltä, että nämä hajautetut virastot ovat tällainen prestiisikysymys yksittäisille valtioille. Ne, jotka ovat eh, tehokkaita, niitä me tarvitsemme. ne ovat välttämättömiä, mutta haluaisin, että keskusteltaisiin myös, millä tavalla voisimme säästää rahaa ja tehdä jonkinnäköinen tutkimus siitä, olisiko mahdollista saada tehokkaita säästöjä nimenomaan näistä hajautetuista virastoista. Merci. Kiitoksia. Jutta Haukka joutui lähtemään, mutta kerromme hänelle tästä ehdotuksesta sitten herra Godmanis. German. I think it's perhaps today time for... Kiitoksia herra puheenjohtaja. On ehkä aika olla hiukan vähemmän vallankumouksellinen. Kaikki on enemmän tai vähemmän selvää. Jos tarkastelette kaaviota numero yksi tässä työryhmän paperissa, eli tässä Näette, missä varat ovat ja mitkä erot prosenttimäärissä ovat. Kuulin, että neuvosto tulee olemaan paljon tiukempi. Mutta jos tarkastelette tiettyjä perusteita, joista voimme aloittaa, olisiko mahdollista ajatella, että äh, saisimme samat kasvuluvut kuin viime vuonna 2,9, eikä samaa, eikä, eikä enemmän. Olisiko tämä realistista? Jos tarkastelette nykyisiä ennusteita, komission uusinta ennustetta unionin tilasta, siinä BKTn kasvu syksyllä – viime syksynä oli lähes sama 1,7 prosenttia ja se oli puolet, se oli siis viime vuonna syksyllä vain yhden prosentin. Jos tarkastelette nyt ennusteita vuodelle 2012, ennuste on 2 prosenttia ja tässä suurin ero on investoinneissa, sillä syksyennusteissa – investoinnit ovat 4,2 prosenttia, kaksi kertaa suuremmat kuin keväälle oli suunniteltu. Eli komissio ajattelee, että BKTn osa, joka menee investointeihin, nousee hyvin suuresti neljä tai kolme kertaa suuremmaksi. Tämä voisi olla meidän tilaisuutemme puhua neuvoston kanssa, sillä tämä on äh, projekti, budjetti, ja jos me olemme siinä mukana ja yhteisrahoitamme, voimme sitten käyttää painostusta kansallisia budjetteita suhteen. Eli me jäämme samalle tiesolle kuin meillä on ollut vuonna 2010 ja 11. Tämä on mahdollista, jos tarkastelemme näitä BKT-lukuja. Toinen asia, toinen kysymys liittyy sitten kohesioon ja maatalouteen. Kohesion suhteen on melko selvää, että on mahdollista laskea, kuinka paljon rahaa tarvitaan. Jos emme kasva tai kovinkaan paljon nykyisiä lukuja, ehkä kaksi kertaa ähm, suuremmiksi vuoteen 2011, jos me emme nyt tee äh, 4 prosentin kasvatusta, kuten tässä oli suunniteltu, niin silloin olisi ehkä mahdollista. Tämä ei ole ehkä nyt aivan klassinen lähestymistapa. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä kollega. Taloudellinen analysointi on todella hyvin kiinnostavaa. Meillä on nyt tässä yksi vaikeus, joka koskee maksusitoumuksien sitoumusmäärärahojen ja maksujen väliä. Maksuthan vastaavat lähinnä näitä pakollisia kuluja. Olemme nyt poistaneet pakolliset ja ei-pakolliset nimitykset budjetista Lissabonin jälkeen, mutta juridisesti, kun olette sitoutuneet kuluun ja kun työ on tehty ja virkamies on virassaan, niin sitten on maksettava joko te- tehdystä työstä tai virkamiehestä, joka on otettu virkaan. Tänä vuonna meillä on valtava vaikeus siinä, että on täysin mahdotonta olla nostamatta maksumäärärahoja. Ja se valtava virhe, minkä hallitukset ovat tehneet, on ollut se, että on neuvoteltu maksumäärärahoista poliittisesti ja rahoituksellisesti sitoumusmäärärahat ovat ne tärkeämmät voidaan lopettaa tai vähentää sitoumuksia, mutta maksut riippuvat edellisten vuosien sitoumuksista. Tästä tulee suuri ongelma. No niin, nyt kiitän kaikkia puhujia. Esittelijät tietenkin antavat vielä loppusanansa tälle hyvin kiinnostavalle keskustelulle. Pari asiaa kuitenkin. Kaikki ovat ymmärtäneet oikein hyvin, että esittelijämme Balzani – esittää nyt kahta asiakirjaa. Toinen on työasiakirja, joka on pohjana keskustelulle parlamentin erikoisvaliokuntien kanssa. Ja näin saadaan jo suuntaviivoja. Ja sitten toinen asiakirja on päätöslauselmaluonnos, joka annetaan täysistunnon käsittelevää, käsiteltäväksi niin, että Euroopan komissio, aivan kuten komission jäsen Lewandowski aivan oikein toivoo, siinä vaiheessa, kun komissio valmistelee ja hyväksyy komis- eh, talousarvioesityksen, se ei ole tilanteessa, jossa on vain yksi aina budjettivallan käyttäjä, joka on antanut kantansa ja toinen ei olisi ottanut vielä kantaa korkeammalla tasolla, eli täysistunnon tasolla. Neuvoston osalta neuvosto on jo hyväksynyt suuntaviivansa ja pitkien perinteiden mukaisesti neuvosto on juuri sellainen, millaisena siitä pidämme. Sitten näistä negatiivisista, negatiivisista prioriteeteista. On todettava, että joka vuosi tämä ajatus kulpahtaa esiin. Minäkin olen sitä voimakkaasti toivonut ja joka kerta siitä luovutaan koska poliittisesti se on hyvin vaikeaa. Minun mielestäni on nyt kaksi mahdollisuutta ja annan tämän nyt esittelijän hyödyksi. On kaksi tapaa tehdä tällaisia määrärahoja leikkauksia, eli niitä kielteisiä prioriteetteja. Ensinnäkin budjettivaliokunta voisi tehdä niin, että se ei kuulisi muita parlamentin valiokuntia. Kyllä me pärjäämme ihan keski, nämäkin voimme määritellä nämä negatiiviset prioriteetit. Mutta jos rupeamme kuuntelemaan maatalousvaliokuntaa ja aluekehitysvaliokuntaa, ja puhumattakaan ulkoasioiden valiokuntaa, eh, jota emme kiellä mitään, niin sitten yhtäkkiä meidän kielteiset prioriteettimme ovatkin kadonneet. Tervehdin tässä Pierre Karenil ja, ja Unkarin puheenjohtajavaltiota. valtiota tervehdin teitä ja kiitän teitä siitä ymmärryksestä, jota osoititte viime vuonna Belgian kaudella. Budjettivaliokunta ei ollenkaan haittaa kuulla muita asianosaisia puolia. valtiovarainministeri kuitenkin tekevät työtä kuulematta kuluttavia ministereitä ja heidän on helppo näin ollen tehdä leikkauksia. Me taas kuulemme näitäkin osapuolia. Sitten meillä on toinen mahdollisuus. Pyrimme löytämään objektiivisia pohjia, esimerkiksi budjettikohtia, joiden kohdalla äh, määrärahoja ei ole riittävästi käytetty edellisenä vuosina, niin kuin monet teistä ovat ehdottaneet. Tietenkin siitä on aloitettava, kokemus kuitenkin osoittaa, että kaikkein kiinnostavimmat ja innovoivimmat toimet ovat niitä vaikeita, jotka alussa ovat vähän jäljessä ja tulee lykkäyksiä, joten tämä on otettava poliittisesti huomioon. Tässä oma osuuteni. Haluaisivatko esittelijät nyt lyhyesti kommentoida? Valitettavasti olemme jo aika lailla jäljessä aikataulusta. Ehkä aloitamme Fernandesista ja sitten Baltsainen lopuksi. Kiitos. Viittaan siihen, mitä edellisessä kokouksessa sanoin, kun sanoin, että minusta parlamentti ja tämä valiokunta toimielimenä, sen ei pitäisi kyseenalaistaa niitä sitoumuksia, jotka on jo tehty. Näin oli tämän historian talon kohdalla. Nyt meidän täytyy katsoa, millä tavalla se on toimeenpantu, mutta meidän täytyy miettiä, vahvistammeko tämän vai ei. Sitten mitä tulee avustajiin, meillä on tässä sitoumus, joka on täällä tehty siitä, että uudet äh, olosuhteet otettaisiin, tulisivat voimaan, mutta tätä ei ole kuitenkaan täysin ratkaistu. Entä sitten tämä mietintö, jota nyt käsittelemme? Me katselemme tässä poliittisia prioriteetteja. Meillä on kaksi päätöslauselmaa, yksi suuntaviivoista poliittisista prioriteetteista ja toinen arvioista. Tällä hetkellä, kun puhumme näistä arvioista, niin silloin niiden täytyy heijastella meidän poliittisia prioriteettejamme. Ja me käsittelemme tätä parlamentissa. Me emme ole mikään johtokunta, mutta, tai toimeenpaneva elin, mutta meillä on tässä kuitenkin yksi tärkeä asia, joka liittyy esimerkiksi Lewandowskin kirjeeseen ja siihen, miten kommunikointi toimii. Tämä kirjo on päivätty 3. helmikuuta. Minusta me emme voi ottaa tätä mukaan mietintöön. En tiedä, ovatko muut esittelijät samaa mieltä, mutta minusta tämä on aivan liian myöhään. Tämä on täysin liian myöhään tullut ja täysin ulkopuolinen sitä kautta. Mitä sitten tulee rakennuspolitiikkaan, minun ryhmäni kanta nähtävästi on jaettu muissa ryhmissä. Eli että täytyy huomioida nämä pysyvät kustannukset. Tämän pitäisi erityisesti ottaa esiin kommunikointipolitiikassa, kommunikaatiopolitiikassa ja me tarvitsemme pitkän aikavälin ratkaisun mitä sitten tulee konsolidointiin? Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että 2012-2013 lähtien me tarvitsemme konsolidoidun budjetin, joka antaa meille vakautta. Ja uudessa toimielimellisessä puitteistossa äh, täytyy huolehtia siitä, että meillä ei ole mitään ikäviä yllätyksiä äh, nurkan takana. On vielä asioita, joita emme tiedä, esimerkiksi ulkosuudenhallinto, tuleeko me emme tiedä, eh, mihin suuntaan se lähtee otsakkeessa viisi, mikä painoarvo sillä on otsakkeessa viisi. 2013 lähtien vasta tiedämme. Vasta siitä lähtien me voimme laatia konsolidoitua kunnollista suunnitelmia. Ja sitä kautta me tulemme luomaan sitten vakautta. Toivottavasti puhemiehistö tekee jotain ehdotuksia näistä asioista joita meillä, ja ongelmista, joita meillä edessämme on. Sitten tehokkuus on tärkeää ja minusta tämän konseptin käyttäminen on tärkeää. Me emme välttämättä tarvitse siihen lisää rahaa, vaan me tarvitsemme jotain, mikä toimii hyvällä tavalla. Ja puhemiestä tulee esittelemään meille omat eh, ehdotuksensa. Emme tietenkään voi unohtaa myöskään lainsäädännöllistä osaamista ja se, että mahdollisimman vähin rahoin voimme tehdä sitä työtä, mitä kansalaiset meiltä odottavat. 2012-2013 tulee olemaan viitekohta tuleville talousarvioille – ja äh, tulevalle monivuotiselle rahoitusnäkymälle. Kiittäisin äh, kollegoita kaikista huomioista ja mielelläni teen teidän kanssa yhteistyötä ja toivon, että löydämme äh, hyviä ratkaisuja tälle mietinnölle ja olen vakuuttunut, että tulemme tekemään hyvää yhteistyötä varsinkin arvioiden kohtaan kohdalla. Mutta se, mistä me puhumme, on poliittiset prioriteetit, ei vielä luvut. Francesca, vous avez le dernier mot. Kiitoksia. Esittelee sitten Francesca viimeinen sana. Kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin vastata kollegoille, jotka ovat taas ottaneet esille tämän prioriteettikysymyksen. Ja aloittaisin tästä päätöslauselmaa luonnoksesta, jonka aion esitellä 3. maaliskuuta. Ja näin haluaisin selvittää yhden asian. Meidän on toki ponnisteltava sen jälkeen, mitä viime vuonna tapahtui, ja sen vahvan kannan jälkeen, jonka parlamentti on ottanut useissa päätöslauselmissa, mainitsin 16.6. talouden hallintoa koskevan päätöslauselman, mutta myös joulukuun päätöslauselman. Sitten on otettava huomioon se tärkeä paketti, joka hyväksyttiin 29. syyskuuta, ja se on merkittävä historiallinen virsta. Pylväsi lähettää selkeän viestin Eurooppa on nyt omaksunut strategian kymmeneksi vuodeksi. Se edellyttää lähentymisponnisteluja, kun varoja on vähän, niitä on kasattava yhteen niin, että saadaan aikaan kriittinen massa ja vältetään pirstautuminen. Myös Euroopan ohjausjakso liittyy tähän ja meidän on toimittava niin, että, että talousarviota voidaan käyttää hyödyllisenä välineenä myös kansallisia budjetteja ajatellen prioriteettikysymyksessä ei oikeastaan niinkään poliittisesti, vaan institutionaalisesta näkökulmasta katsoen johdonmukaisuuden takia, ottaen huomioon 29.9. hyväksytty paketti, jossa korostetaan uutta unionia ja talouden ohja, ohjausta. Kaiken toiminnan on nyt mentävä tämän strategian 2020 suuntaan. Meillä on myös kasvua koskeva asiakirja, jossa todettiin, että tarvitaan ponnistuksia, että saadaan lisää työpaikkoja. Strategian 2020 liittyy viisi hyvin konkreettista tavoitetta, kuten työllisyys, sosiaalinen osallisuus, ilmastonmuutos ja niin edelleen. Tutkimus myöskin ja, ja koulutus ja köyhyyden torjunta. Meidän on todella keskityttävä budjetteita ja otettava huomioon se, mitä on päätetty myös valiokunnassa ja mitä hyväksymme päätöslausumassa jo joulukuussa. Meidän on keskityttävä suuriin aiheisiin strategian 2020 alla. Lissabonin strategiassa oli varmasti vaikeus saada kriittinen massa suurten tavoitteiden taakse. Päätöslauselma, jota tulen siis esittelemään teille 3. maaliskuuta, pyrkii juuri tähän. Se pyrkii olemaan selkeä ehdotus, jossa tulee selväksi meidän strategiamme ja jolla osoitetaan, että liikumme tällä tiellä, olemme valinneet ohjaustähdeksi tulevan vuosikymmenen prioriteetit. Sitten nämä kielteiset prioriteetit. Pyydän teitä pohtimaan näitä prioriteetteja. Meidän on tehtävä tiettyjä ehdotuksia, jotka menevät kuitenkin myönteiseen suuntaan. Negatiiviset prioriteetit eivät ole niitä prioriteetteja, jotka eivät ole tuottaneet tulosta tai he, jotka ovat osoittautuneet virheelliseksi, vaan joskus prioriteetteista tulee negatiivisia silloin, kun ne eivät enää vastaa ajan tarpeita kun tarvitaan uusia positiivisia prioriteetteja. Näin ollen tarvitaan talousarvioon poliittista joustavuutta. Voidaan muuttaa prioriteetteja niin, että talousarvio voidaan sopeuttaa vallitsevaan aikaan. Tämä on asia, jota pohdimme jo silloinkin, kun pohdimme rahoitusnäkymien kestokautta. Joten ehdotan, että teette todella ehdotuksia näistä prioriteetteista – ja konkreettisesti pohditte asiaa ja teette ehdotuksia. Tämä on varmasti hyvin kiinnostava asia erityisvaliokunnassa. Kunnissa. se on otettava välineenä, jolla annetaan mahdollisuus uusille prioriteeteille ja voidaan näin konkretisoida uusia tapoja hyödyntää joustavuusvälineitä. Tämä on poliittisesti varmasti hyödyllistä taloudellisesti ahtaan aikoina. Kiitoksia. Francesca. Hyvä, kiitoksia Francesca. No niin. Tulevina, vuosina, äh, tulevina päivinä Francesca kuulee näitä parlamentin erityisvaliokuntia ja esittelee sitten todellakin 3. maaliskuuta asiakirjan näistä yleisistä prioriteeteista ja strategiasta. Äänestämme 16. maaliskuuta budjettivaliokunnassa ja täysistuntoon tämä menee huhtikuun ykkösessä. Komissio taas on aikonut hyväksyä koko budjetin kokonaisuudessaan 20. huhtikuuta. No niin, meillä on vielä monia tärkeitä asioita käsiteltävänä ja hyvin vähän aikaa, joten mennään eteenpäin nopeasti, mutta uskon, että tähän asti käsitellyt asiat kuitenkin olivat sen arvoisia, että tämä keskustelu piti käydä. Nämä ovat hyvin tärkeitä ongelmia, joista olemme nyt puhuneet, joista puhumme alussa esittelyiden kanssa koskien perussopimuksen muutosta. Sitten kohdat 6 ja 7. Kyseessä on solidarisuusrahaston varojen käyttöönotto tulvien jälkeen viime vuonna Puolassa, Slovakiassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa, Kroatiassa ja Romaniassa. esittelijänä Rainer Böge. Ja sitten lisätalousarvioesityksen esittelijänä on Sidonia, mutta minulle ilmoitettiin, että neuvosto ei pysty tekemään päätöstä, joten pyydän, että Raimer hyvin nopeasti vetäisi yhteen tämän asian tärkeimmän sisällön. Varmaankin voimme äänestää tästä vasta myöhemmin siinä vaiheessa, kun neuvosto itse on lyönyt kantansa lukkoon. Raimer, ole hyvä. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ich kann es ganz kurz machen, weil ich äh, auf einer vorangegangenen... Niin, minähän edellisessä kokouksessa puhuin jo näistä luvuista liittyen solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoon Puolassa, Slovakiassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa, Kroatiassa ja Romaniassa. Kaikkein kaikkiaan 182 miljoonaa. teillä on siellä paperissanne. Luonnollisesti tämä on mielenkiintoinen juttu, että heti vaikean budjettikeskustelun jälkeen lähdetään jo puhumaan tässä mittakaavassa solidaisuusrahaston käyttöönotosta. Mutta luonnollisesti meidän täytyy odottaa vielä aluevaliokunnan näkemystä, jota myös kuullaan. Ja sen jälkeen sitten voitaisiin seuraavassa budjettivaliokunnan kokouksessa äänestää tästä mietinnöstä. Sidonia. Kiitoksia. Sidonia haluaa kuitenkin vähän jotain sanoa. Ei hänellä ole rahaa, mutta haluaa, haluaa sanoa kuitenkin jotakin. E, że najważniejszą sprawą jest, e, aby Rada nam w tej chwili wyjaśniła, cóż... Kaiken tärkein asia neuvostolle on se, että selitetään mitä esteitä on ennen kuin se antaa kantansa. Mikä sitä estää esittämästä kantaa? Toisekseen haluaisin olla ilmaista sen, että olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa. Ja luonnollisesti olen samaa mieltä ja tuen tätä esitystä. Kuten sanoin omassa mietinnössäni, uskon, että reaktio tällaisiin luonnonkatastrofeihin pitäisi olla niin nopea kuin mahdollista. Tämä on tarkoitus, eikä minusta ole mitään syytä sille, että proseduurin tämän rahaston käytölle pitäisi olla hidas. Hartong. Haluaisin kysyä esittelijöiltä, miten pitkälti EU maksaa automaattisesti nämä summat vai katsotaanko jäsenvaltioiden omaa vastuuta. Me olemme puhuneet äh, muutamien unkarilaisten kanssa ja vaikuttaa siltä, että monia taloja on rakennettu alueille, jotka ovat hyvin tulvaherkkiä ja joissa enää ei saa esimerkiksi kotivakuutusta näille taloille, koska Unkarin hallitus on itse sanonut, että jos tälle alueelle rakentaa taloja, tulvavaara on niin suuri, että näille taloille ei anneta vakuutusta. Joten haluaisin tietää esittelijöiltä, maksetaanko ihan automaattisesti tätä äh, hätäapurahaa vai katsotaanko myös jäsenvaltioiden omaa vastuullisuutta? Sidonia. z zainteresowaniem wysłuchałam e, pańskiej wypowiedzi, bo chyba w niewielu krajach e, w Europie oli mielenkiintoista kuunnella puheenvuoronne. Tietyissä maissa Euroopassa on niin paljon alueita, jotka ovat hyvin tulvaherkkiä, enemmän kuin teidän maassanne. Ne teistä, jotka ei ehkä ole kiinnostuneita solidaarisuusrahastosta, haluaisin sanoa teille, että tässä ei ole ö, kysymys mistään yksittäisistä menetyksistä kyseessä on infrastruktuuri vahinkojen korjaamiseen ohjattava vara. Niitä ei ole lainkaan ähm, vakuutettu, ähm, mutta tästä solidaarisuusrahastosta on kokonaan luettu pois yksityinen omaisuus. Hyvä, kiitoksia. Emme voi tehdä päätöstä tästä asiasta tänään, koska voimme tehdä sen vasta sitten, kun neuvosto on lyönyt oman kantansa lukkoon. Nyt ehdotan, että menemme nopeasti eteenpäin. Inge, Inge Gresslelle sopii se, että kohtaa kymmenen lykätään. Hän itsekin tarvitsee vähän aikaa esitellekseen työasiakirjan päivä päivän jälkeen, mukaan lukien viikonloput. Hän jatkaa neuvotteluja komission ja neuvoston kanssa. Tiedän, että hänen työn alla oleva asiakirja on erittäin kiinnostava. Sitten kohta 11. Dominique Riquet. Ohjelma, joka koskee yhdennettyä meripolitiikkaa ja sen edelleen kehittämistä. Hyvin lyhyesti. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Hyvin nopeasti haluaisin muistuttaa, että tämä koskettaa suurta väestön osaa 40 prosenttia budjetin talousarviosta. Nämä politiikat ja valmisteltavat toimet sekä pilottiohjelmat päättyvät päättyvät vuonna 2010. Nyt pitäisi siis suunnitella uusi talousarviokehyt kehys näille toimille ja ohjelmille. Komissio ehdottaa kahta uutta budjettilinjaa budjetin artiklassa 11. Se ehdottaa kolmivuotista rahoituskehitystä, joka olisi 50 miljoonaa budjetin osassa kaksi. Haluaisin ehdottaa, että seuraamme komissiota näissä valmistelutoimissa ja pilottiohjelmissa, mitä tulee ähm, meripolitiikan kehittämiseen – sitten me tulemme omassa mietinnössämme tarkentamaan näitä kohtia. Meidän tarkoituksemme on varmistaa, että näitä toimia ei tueta ilman tarjouskilpailun järjestämistä ja että yhteisrahoituskriteerit määritellään ja että meillä olisi myöskin, että parlamentti voisi myöskin osallistua vuosittaisten ohjelmien laadintaan ja uudelleenlaadintaan. Ja erityisesti me tulemme puuttumaan tässä tekstissä budjettikohtaan. Tämä on meidän valiokuntamme mielenkiinnon kohteen. Me haluaisimme tukea tätä politiikkaa ja 50 miljoonan investointia niiden kontrollitoimien mukaisesti, joita minä ehdotan hiukan parannettavaksi. Kiitoksia. Tämä oli erittäin selkeä esittely. Sitten Rova Grelier. Se Madame Grelier, siis se... Nimeni on Arva Grelier, anteeksi vain puheenjohtaja. Remarque et Niin yksi huomio ja pari kysymystä tästä. Aivan kuten esittelijä muistutti, että tämä politiikka on saanut rahoitusta pilottihankkeesta ja valmistelusta toimista. Tässä vaiheessa voidaan olla sitä mieltä, että 50 miljoonan euron määrärahat ovat pientä edistystä Kuitenkin ottaen huomioon suuret riskit, jotka liittyvät tähän alaan, olisi ehkä myös tässäkin asiakirjassa todettava, että olisi luotava oikeus perustaa yhdennetylle meripolitiikalle niin, että se vastaisi sille kuuluvaa arvoa ja että tämän pohdinnan olisi myös johdettava pohdintojemme rahoitusnäkymissä. Haluaisin anekdoottina lisätä, että neuvoston pitäisi toimia tässä hyvin johdonmukaisesti, koska Mikäli meillä ei ole yhteisen politiikkaa, voidaan todeta, että kansallisellakin tasolla sitoumukset hapertuvat ja brittiystävämme ovat jo kokonaan luopuneet toiminnasta kanaalilla. ja, ja heillä kuulemma heidän rannikkoillaan ei tuule niin paljon kuin Ranskan puolella. No niin, tämä ehkä yhden oluen jälkeen sanottuna. Sitten otsakkeesta kaksi. Ehkä voitte täsmentää. Tähän ei tämä oikeastaan kuulu uudelleen kohdentamista, vaan otsakkeen marginaalia. Haluaisin tietää, miltä pasalta, miltä pohjalta tulette näitä tavoitteita jakamaan. Jos olisi tähän täsmennykseen annettavana, niin olisin oikein tyytyväinen niistä, hyvä Dominik. Sur les, sur les vents. Kiitoksia, kiitoksia mielipiteestäni koskien tuulia. En ole merenkävijä, mutta täällä olevat espanjalaiset jäsenet muistavat, että äh, Espanja epäonnistui yrityksessään valloittaa brittien saaret äh, tiettyjen aha, brittiläisten amiraalien ansiosta, mutta myöskin Neptunuksen välintulon vuoksi. Dominique Riquet, äh, herra esittelijä, Haluatteko vastata heti? Unohdon. Voi kyllä vastata. Niin, kyseessä ovat todella nämä marginaalit. Sanon heti, että tekstissä on lainsäädännön toiminta uuden otsakkeen jälkeen, eli tämä politiikka olisi syytä instituutioon institutionalisoida niin, että se ei olisi enää pilottihanke eikä valmisteleva toimivan vaan todellinen osa budjettia. Sitten näistä alaohjelmista olemme ottaneet inspiraatiota komissiolta, mutta olemme pyytäneet, että parlamentti voisi vuosittain palata näihin asioihin ja tehdä muutoksia ja, yksi, ja lisätä yksityiskohtia. Olisi varmasti kiinnostavaa vähän luoda puitteita näille, tälle näille keskusteluille sen sijaan, että sanotaan vain, että 50 miljoonaa könttäneisillä siis. Euh, Kiitoksia herra esittelijä. Haluaisin äh, sanoa, että tarkistusten takaraja on 12. helmikuuta ja äänestys on suunniteltu, anteeksi, äänestyksessä on tarkoitus siis äänestää tästä äh, 15. ja 16. maaliskuuta. Sitten seuraava kohta, Rouva Herzog, koskien eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien väliarviota. Be very, very short on this. Kiitos puheenjohtaja, yritän olla hyvin lyhykäinen tässä asiassa. Valmist... Tai komissio esitteli väliarvioinnin ja Remek ITRE-valiokunnassa valmisteli omaa mietintöänsä tästä. Ja me teemme sitten oman lausuntomme budjettinäkökulmasta. En mene tässä yksityiskohtiin, mutta ehkä on tärkeää mainita, että tänä päivänä EUn BKT, joka GPS-järjestelmä riippuu USA-järjestelmästä, joten me puhumme erittäin suuresta taloudellisesta sektorista – joka kasvaa vuoteen 2020 menossa noin 150 miljardiin euroon, joten me puhumme erittäin suuresta kilpailukykyisestä sektorista Euroopan unionissa. Ja mikä on tässä se asia, jota me mietimme? Ensimmäinen muutos tuli 2007. Ja silloin ei ollut tarpeeksi rahoitusta näille ohjelmilla ja silloin päätettiin lisätä otsaketta A kahdella miljardilla 2007-2013. Sama tapahtui 2013 Itresse, 2010 Itrelle. Eli meillä on tässä selkeästi ongelmia suunnitella pitkän aikavälin budjetointia aina kun on kysymys tällaisista suurista monivuotisista tutkimusprojekteista. Toinen asia, että komissio tässä väliarvioinnissaan tammikuulta 2011 ei ehdota minkäännäköistä lisärahoitusta jaksolle 2013 asti. Kustannusten vuoksi tämä voi johtaa tämän ohjelman myöhästymiseen ja sitä kautta me tulemme menettämään mahdollisia etuja. Yksi voisi olla mahdollisuus, että ra- rahoitetaan seitsemännen tutkimuspuiteohjelman kautta, mutta se ei ole hyväksyttävää, eli me sitten muuta ajatustamme siitä, että unioni olisi innovaatio- ja tutkimuspohjainen unioni. Minä en usko, että meidän valiokuntamme liian haluaa mennä tämän, toimia tämän suuntaisesti. Sitten haluaisin mainita, että Galileo on meidän projektimme. Ja siksi budjettissa täytyy jolla tavalla kyetä sitä hoitamaan. Me tarvitsemme tätä infrastruktuuria ja tähän liittyy muitakin asioita. Galileon väliarvioinnissa, joka on kaikkein tärkein, budjettikannalta arvioidut luvut ovat 1,9 miljardia euroa ja se on lisätty liitetty tähän Galileon äh, väliarviointiin ajanjaksolle jälkeen vuoden 2013. Ja tätä tarvitaan minimibudjettina ja sen lisäksi 800 miljoonaa vuosittaisella tasolla. Vuoteen 2014 mutta me todennäköisesti olemme saaneet 18 satelliittia, mutta tämä järjestelmä vaatii kuitenkin 28 satelliittia, joten siihen suuntaan on mentävä. Eli se, mitä meidän nyt täytyy päättää budjettivaliokunnassa ja tässä meidän lausunnossamme, on, on se, mistä me haluamme rahoittaa tulevaisuudella, tulevaisuudessa tätä satelliittiohjelmaa. Pysytäänkö tässä yhteisön budjetissa ehkäpä joustovälineen avulla, kuten teimme ITERin kohdalla, vai hyväksymmekö sen, että EUn budjetista maksetaan tietty määrä ja kaikki muut rahat tulisivat sitten hallitusten väliseltä välineeltä. Minä odotan nyt varjoesittelijöiden näkemyksiä. Minä uskon, että me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että projektin on jatkuttava. En usko, että kilpailukykyinen Eurooppa haluaa lopettaa tätä projektia. Eli tässä ehkäpä kaikkein tärkeimmät asiat minun kannaltani. Ja todellakin odotan teidän mielipidettänne siitä, millä tavalla me voisimme nopeuttaa tätä projektia ennemminkin kuin pysäyttää sitä. Kiitoksia, tämä oli oikein selvää puhetta. Sitten Arto. Show must go on. Niin, show on jatkuttava. Minä sanoisin, että show on loputtava. Me olemme puhuneet erittäin paljon tästä viime vuosina tästä projektista. Yhä enemmän rahaa täytyy pumpata tähän ja kohdassa viisi sanotaan, että 1,9 miljardia, joka on otettu tässä väliarviossa vuodelle 2013 on täysin indikatiivinen ja saattaa olla liian matala summa projektin toteuttamiseen. No tähän tarvitaan todella käsittämättömän paljon rahaa ja kysyisinkin, ää, ähm, äh, tai pyytäisinkin valiokunnalta, että koko tämä projekti lakkautetaan mahdollisimman nopeasti. Merci, monsieur Riquet. Kiitoksia sitten herra Riquet. Contrarié, monsieur mais je pense qu'il est... En halua olla äh, eri mieltä kuin herra Arton. Mielestäni on kuitenkin ehdottomasti tarpeen jatkaa. Haluaisin kysyä esittelijältä äh, erästä asiaa koskien tätä projektia, joka kuten äh, Galileo-projekti on tietyllä tavalla erityislaatuinen, sillä komissio hallinnoista suoraan. Äh, tämä ei ole ongelma, mutta meillä on investointikuluja ja sitten muita kuluja, kuten esittelijä sanoi, noin 900 miljoonaa euroa ähm, vuodessa, mutta koskaan ei puhuta talousarviosta ja sitä, mistä varat tulevat. Minä haluaisin tietää, mistä varat tulevat. Hoitaako komissio tätä investointiprojektia? Sillä me hoidamme tätä asiaa, mutta se on hyvin erityinen hanke Euroopan unionin puitteissa – Eli tässä on käytännön kysymys, onko varoja, mistä ne tulevat, hoitaako komissio niitä suoraan. Meidän pitäisi käytännössä pohtia näitä asioita sekä rahoituksen että teoreettisen budjettikannan puolesta. Mon cher collègue, vous avez demandé la parole? Kiitoksia. Pyysittekö puheenvuoroa hyvin lyhyesti sitten? Briefly, I am not 100% sure about it, but I... Hyvin lyhyesti, en ole täysin varma tästä. Me mutta... teimme sopimuksen tästä, en ole ihan varma, mutta me olemme tehneet sopimuksen tästä Galileo-projektista ja silloin olin ja olen yhä vielä tämän projektin puolella. Ja ehkäpä tämä tarvitsee lisää rahoitusta ennen 2013, mutta jos näin on, niin se ei voi tulla yhteisön budjetista. Voin olla väärässä, mutta en usko. Sen vuoksi tässä tämä kohta kaksi ei ole oikea, koska komissio ei voi ehdottaa mitään uutta. Saatan olla väärässä, mutta näen, että tuolla ihmiset nyökkäilevät, eli olen oikeassa varmaankin. Kiitoksia. Täällä on vielä muitakin puheenvuoropyyntöjä, mutta ehdotan, että jätämme tämän nyt tähän. Ne, jotka haluavat tehdä kysymyksiä, voivat eh, kertoa niistä esittelijöille. Kehotan teitä ottamaan suoraan yhteyttä esittelijään. Muistutan, että meillä on tarkistusten jättämisen määräaika 16. helmikuuta, äänestys budjettivaliokunnassa 16. ja 17. maaliskuuta, niitä voimme antaa lausunnon itra valiokunnalle joka on vastuuvaliokunta 31. maaliskuuta. Kiitoksia Rova Herzog ja puheenvuoron käyttäneet. Sitten kohta 14 esit valmistelijamme Alfonsi ei ole paikalla, mutta olette saaneet hänen lausuntonsa kalastusvaliokunnalle. Meillä on 11. helmikuuta kello 10 määräaika tarkistusten jättämiselle. Näin ollen voimme äänestää 3. maaliskuuta. Sitten kohta 15. Täällä on kaksi siirtoa. Yksi siirto koskee komissiota. Kohta 15. Sidonia. Vous avez Uh, this transfer concerns uh, damages. There is... Tämä siirto koskee vahinkoja. Ilmeisesti on olemassa tuomioistuimen päätös, joka äh, sanoo, että komission pitäisi korvata 12 miljoonaa euroa tälle kyseiselle yritykselle haluaisin esittää asian lyhyesti. Teillä on omissa papereissanne tästä selostus. Minä en ole tyytyväinen siihen selontekoon, minkä me saimme koskien tätä siirtoa, sillä ensinnäkin 20 miljoonaa euroa on hyvin suuri summa, suuri summa joka maksetaan yritykselle tekijän oikeus, oikeuksien loukkaamisesta. Ja minä esittelijänä olen tarkastellut eräitä yksityiskohtia. Minun kantani oli siis seuraava. Miten halusin tiedustella komissiolta, miten tapahtui niin, että kilpailussa oli tällainen väärinkäsitys, joka aiheutti siis 12 miljoonan vahingon. Ja toinen kysymys oli se, joka oli siis käytännöllinen kysymys, miten komissio pyrkii rajoittamaan näitä vahinkoja ja myöskin kuka on vastuussa tästä tapahtuneesta ja mitä komissio on oppinut, mitä oppeja se voisi tästä tapahtuneesta vetää ja kuinka se voisi tulevaisuudessa estää sa- samankaltaisia vahinkoja tapahtumasta. Olen saanut monia selvennyksiä. Eräät epäilykseni vahvistettiin, mutta minulla on uusia epäilyksiä. Ensinnäkin pääkysymykseni nyt komissiolle oli, se, jota en ole vielä kirjallisesti esittänyt, sillä se perustuu uuteen informaatioon, jota juuri sain. Miksi komissio, jos he sanovat, ettei tämä tapaus ollut selvä, miksi he eivät tehneet vetomusta tuomioistuimelle, miksi minkäänlaista vetomusta ei ole tehty. Toisekseen Tämä on mielestäni kaikkein tärkein kysymys. Miksi komissio, vaikka sillä oli tiettyjä epäilyksiä, miksi se ei peruuttanut tätä sopimusta, kun kyseinen yhtiö oli sitä mieltä, että sen oikeuksia oli loukattu. Ja komission vastauksessa mainittiin, että ilmeisesti kyseessä oli erimielisyys luonnollisestikin, ja komissio teki jonkin verran sisäistä arviointia, ja olisi mielenkiintoista tietää, mikä tässä arvioinnissa on mennyt väärin, niin että tuomioistuimella loppujen lopuksi oli erilainen mielipide. Summa on mielestäni hyvin merkittävä enkä ainakaan niissä dokumenteissa, jotka olen saanut, ole nähnyt mitään jälkeä siitä, että komissio olisi vedonnut tuomioistuimeen tässä asiassa. Olisin ollut hyvin kiinnostunut tietämään teidän mielipiteenne, hyvät kollegat, tässä asiassa. Ja haluatteko te tiedustella näitä asioita komissiolta ja olisiko täällä läsnä ketään, joka pystyisi vastaamaan näihin kysymyksiin. Tällä hetkellä en pysty sanomaan, että olen tämän siirron kannalla, koska paljon avoimia kysymyksiä on jäljellä. Bien, je vous remercie. Euh, malheureusement... Kiitoksia. Hyvä esittelijä. Valitettavasti meillä ei ole aikaa käydä keskustelua eikä edes komission kanssa vaihtaa mielipiteitä, koska meillä on pian vielä tärkeä keskustelu koskien ulkosuhdehallinnon rakennuksen rahoittamista. Huomaan, että teillä on vielä kysymyksiä komissiolle, joten ehdotan, että lykätään tämä päätös ensi kerraksi. Käännösosaston pääjohtaja on paikalla täällä. Kiitoksia siitä, että olette täällä, mutta valitettavasti emme voi käydä keskustelua tänä iltana. Mutta kuulitte esittelijän kysymykset ja ehkä voisitte esittelijän kanssa kahden kesken tämän kokouksen jälkeen jo tänä iltana tai myöhemmin tuoda tyydyttäviä vastauksia niin, että voisimme sitten hyväksyä nämä siirrot, joita tarvitsette. Tämä oli siis kohta 15. Ehdotan, että menemme nyt kohtaan 16. Kyseessä ovat siirtoesitykset muissa pääluokissa. Aloitamme tilintarkastustuomioistuimesta. Rais de Vries on täällä. Tervehdin häntä. Hän on merkittävä tilintarkastustuomioistuimen jäsen ja minulla on ollut ilo ja kunnia tuntea hänet täällä Euroopan parlamentin jäsenenä joitakin vuosia sitten. Hän on myös merkittävä Alankomaiden hallituksen jäsen. Hänellä on tärkeitä tehtäviä neuvostossa. Helga Tryppel, esittelijämme, voi nyt aloittaa ensimmäisestä siirrosta. Already last time we started... Kiitos. Käynnistimme keskustelua jo viime kokouksessa tästä siirrosta. Se ei ollut minulle niin suuri ongelma, mutta kollegat esittivät kysymyksiä ja sen vuoksi tilintarkastustuomioistuin on nyt paikalla toivon mukaan vastatakseen näihin kysymykseen ja siksi haluaisinkin pyytää, että kollegat esittäisivät kysymyksensä. Sachant qu'on n'a pas le temps d'un débat. Bien. Tosi meillä ei ole aikaa keskustelulle. Mutta ehkä Rais de Vries voisi kertoa meille, miksi tämä on tärkeä siirto tilintarkastustuomioistuimella. Eh, hyvä johtaja, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman, and my apologies that I was not able to attend it. Kiitoksia paljon, herra puheenjohtaja. Olen pahoillani, että en voinut olla viime kokouksessa läsnä. Tämä siirto on neuvoston asentuksen 2290 äh, mukainen. Äh, tämä liittyy siihen, että maksut on tehtävä, äh, kun tilintarkastustuomioistumista lähtee jäseniä ja uusia tulee tilalle. Tämä on yksinkertainen asetuksen toimeenpano. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitoksia. Ottaen huomioon nämä selvitykset, esittelijä, suositteletteko, että tuemme tätä, että äänestämme puolesta? Oli toinenkin kysymys vielä, mutta ja, danke schön. Ähm, ich verstehe jetzt zwar... Kiitos. Ymmärrän kyllä tämän siirron perustat, mutta silti en nyt ymmärrä, miten siirtyminen täältä lähellä sijaitsevaan jäsenvaltioon voi maksaa 20 000 euroa. Eikö ensin pitäisi onko tämä tällainen ad hoc maksu, joka tapahtuu vai eikö pitäisi odottaa ensin laskuja? Min, anteeksi nyt vain, mutta minä haluaisin hieman enemmän tietoa tästä. Sur cette question, monsieur le directeur. Olisiko teillä tähän kysymykseen, hyvä johtaja? Very briefly explain. Uh... Voisin yksinkertaisesti selittää aluksi. Meillä täytyy olla budjetissa rahaa ennen, me, ennen kuin voimme hyväksyä siirron tai siirtymisen. Ja sen jälkeen ruotsalainen ja itävaltalainen tuomioistuimen jäsen, jotka lähtevät ruotsalaiset ja itävaltalaiset jäsenet, jotka siirtyvät myöhemmin tänä vuonna. Me saamme jokaisesta näistä henkilöstä kaksi tai kolme siirron kulujen arviota ja meillä täytyy olla budjetissa varoja näille. Madame le rapporteur, à partir de là, que nous... Kiitoksia. Esittelijä, mitä ehdotatte? So um, now I understand that obviously maybe they don't need the whole amount. No ehkäpä he eivät tarvitse tätä koko summaa ja kuten sanoin aikaisemminkin, minusta me voisimme uh, sitten vaan valvoa tätä siirtoa ja sanoisin, että äänestetään puolesta. Kiitoksia äänestämme tästä puolesta vastaan. Kolme. Kiitoksia. Tyhjä. Yksi tyhjä. Kiitoksia. Tämä siirto on hyväksytty. Tilitarkastustuomioistuin on siis tyytyväinen. Niin Helga, täällä oli vielä Yksi siirto ulkosuhdehallinnosta. Tämä on monimutkaisempi ja ehkäpä se liittyykin tähän seuraavaan esityslistaan kohtaan rakennuksiin, kiinteistöpolitiikkaan, kun tässä pyydetään EIAS-alle luen tämän, tarvitaan tarvitsee paremmat tilat, jotta se voi vastata siihen tarpeeseen, mikä ulkosuhdehallinnolla on ja äh, tarvitaan hallinnollisia, äh, hallinnollista tukea henkilökunnan siirtoihin neuvostosta ja uudelle henkilökunnalle. Ja rakennusten ja infrastruktuurin äh, kohdalla tarvitsemme lisää henkilökuntaa, jotta voimme valmistella tätä uutta rakennusta. Tästä minulla on kysymystä, koska tämä merkitsee 1,6 miljoonaa lisää vain jotta voidaan hallinnoida uusien rakennusten hallinnoinnin valmistelua, ja tämä tuntuu minusta hieman oudolta. Donc du coup, ça nous fait la transition avec le point suivant. No niin, tästä pääsemmekin sitten seuraavaan kysymykseen. Voimme keskustella molemmista yhtä aikaa, koska... Maybe to put it together. Ehkä olisi hyvä käsitellä näitä yhdessä niin, että saataisiin koko kuva näiltä vastuuhenkilöiltä siitä, että mistä on kysymys, koska ainakin sikäli mikäli kun minä olen nyt ymmärtänyt, niin tämä ei ole ollenkaan paras ratkaisu hallinnon taholta ja tämä on aika mm, ra- kallis. No. Hyvä, kiitoksia rouva esittelijä. Siirryn nyt kohtaan 17 ja säilytän kohdan 16 auki. Meidän esittelemme Monika Olmajer, herra Osulevanin läsnä ollessa, joka on siis ulko- hallinnosta ja vastaa tästä tapauksesta. Kaikki te muistatte nämä tärkeät tapahtumat, joita aikaisemmin valiokunnassa on tapahtunut. Meidän täytyy nyt siis saada aikaan kanta. Olkaa hyvä, Rouva Holmeja. Handelt, ich mir das. Koska tässä nyt on kysymys hyvin tärkeästä asiasta, niin haluaisin hieman enemmän kertoa sen pohjalta, mitä me viime kokouksessa sovimme. Kysymys oli siitä, miten pitkälle rakennukset Broidelt ja yksi ja kaksi olisivat mahdollisuus niitä tavallaan muuttaa sen sijaan, että lähdetään vuokraamaan muualta. Olisi mahdollista, että Bredel 1 ja 2 otettaisiin käyttöön. En nyt lähde tästä kertomaan, mitä komissio on näistä kustannuksista kirjoittanut, mutta minulla on hieman epäilyksiä näiden komission lukujen suhteen, enkä halua niistä nyt lähteä keskustelemaan, koska se ei tässä nyt ole kuitenkaan tämä ratkaiseva asia. Rakennus Bredellin, sen on viiden vuoden sisällä remontoitava täysin ja mikäli nyt sitten tänne muutetaan, niin se olisi ehkäpä hyvinkin kallista ja tässä pitää sitten ryhtyä toisenlaiseenkin toimenpiteisiin, mutta tässä on kuitenkin yksi ongelma, nimittäin aikaongelma. Aikaongelma näyttää siltä, että osa niistä, joiden täytyy muuttaa ulos, niiden täytyy sitten muuttaa johonkin uusiin rakennuksiin, ja neuvostolla ei kuitenkaan ole tällaisia rakennuksia, jolloin meidän pitäisi joka tapauksessa vuokrata uusia rakennuksia. Ja EAD muuttaa tämä sitten selkeästi hidan, hidastuttaisi. Kustannuksellisesti voin sanoa, että minusta en usko, että kun komissio sanoo, että tämä olisi kustannustasoltaan korkeampaa, en ole vakuuttunut siitä, mutta ongelmia tässä joka tapauksessa saattaa syntyä, jos lähdetään Broidel 1- ja 2-rakennuksia täysin remontoimaan, koska ne ovat 70-luvun rakennuksia. Sieltä voi löytyä kaiken näköistä kivaa asbestista lähtien. Tuolla jo joku kollega päätään pyörittelee. No jo kaikki tämä, mitä kaiken näköistä 70-luvun rakennuksista löytyy, jos niitä lähdetään remontoimaan ja saneeraamaan, se ei ole niin yksinkertaista. Mutta tosiasioihin, tämä ei ole mikään yksinkertainen päätös, mutta meillä ei ole paljonkaan vaihtoehtoja, ja sen vuoksi olen kirjoittanut hyvin selkeän mielipiteen. Ensinnäkin haluan sanoa, että täytyy vihdoinkin saada lopetettua tämä jatkuva pyrkimys antaa budjettivaliokunnalle vain puolet luvuista ja sitten vasta sadannen kerran jälkeen, kun on vaadittu, niin saadaan todelliset faktat. Ja tämä on minun mielestäni todella epämiellyttävää. Keskustelut, joita ollaan käyty, ovat ihan ok, mutta faktojen löytäminen ei ole yksinkertaista. Yksi esimerkki kun komissio sanoo 850 000 neliöä on se, mitä he ovat suunnitelleet ja sen vuoksi, eh, anteeksi, 28 000 neliötä, no silloin ei ole adekvaattia sanoa, että kaikki, eh, mikä on 85 eh, 000 asti, on budjettineutraalia. Silloinhan tarkoittaisi sitä, että me parlamentissa voisimme rakentaa uuden rakennuksen ja sanoa, että se on budjettineutraalia vain sen vuoksi, että me olemme aina toivoneet sitä. Eli siis fakta ja budjetti ovat asioita, eri asioita kuin se, mitä toivotaan. Tässä on kysymys myös äh, tällaisesta äh, vuokrasopimuksesta, joka ei ole mitenkään miellyttävä ja siinä ei ole mitään osto-oikeutta. 12,5 miljoonaa vuodessa on tämä äh, kustannus ja se, mikä tässä on ongelmallista, on se, että loppukustannuksia ei ole laskettu vielä täysin sen vuoksi, että ei ole laskettu, mitä maksaa tämän rakennuksen muuttaminen äh, sellaiseksi, että sen voi ottaa käyttöön. Tämä merkitsee sitä, että summat saattavat nousta huomattavasti yli tämän 12,5 miljoonan, mutta se saattaa olla myös alle tämän 12,5 miljoonaa. Kustannusneutraalisuutta tällä ei kyllä saavuteta. Turvallisuuskonseptia ei vielä ole, eikä myöskään eh, sitä, miten rakennukset sisäisesti jaetaan ja millä tavalla tämä kalustetaan yms, yms, yms. Tämä ei mikään ei ole valmiita. Fitting outissa lähdetään 20 miljoonaa ja turvallisuuskustannukset eh, 8,5 miljoonaa. Mikäli me nyt sitten eh, haluamme tämän kapitla-rakennuksen puolesta äänestää, niin minä olen kirjoittanut tähän, että kustannus Ähm, poikkeamat äh, täytyy äh, pakko toimittaa budjettivaliokunnalle, mikäli tämä lisää kustannuksia. Mikäli kustannukset eivät nouse, niin selvä ok ja pysytään tässä maksimisummassa. Mutta mikäli kustannukset nousisivat ylitse tämän, niin silloin pidän kiinni siitä, että meidän täytyy saada yksityiskohtainen tieto siitä. Ja mitä tulee näihin pinta-aloihin, äh, tässä on 49 000 neliötä, 32 000 komissiossa, 12 000 neuvostossa ja 5 000 EADssä. Komissio on vuodelle 2011, 12 ja 13 ilmoittanut, että osa näistä tiloista se tulee luopumaan jossain muissa rakennuksissa – Kursan, Michel, Skvedimyys ja Kortenberg 107. Mitä näistä rakennuksista sitten tiloista luovutaan on toinen kysymys. Eli saattaa olla, että tämä voisi komission kohdalla johtaa tiettyyn tilan neutraalisuuteen, mutta mikäli komissio haluaa jotain uusia tiloja johonkin tiettyyn tarkoitukseen, niin pyytäisin, että tuette minua siinä, että komission pitää selkeästi ja tarkasti kertoa miksi ja mitä uusia tiloja se haluaa vuokrata tai mahdollisesti haluaa rakennuksena, koska e, sen jälkeen, kun me olemme tehneet tällaisen herrasmiessopimuksen neuvoston kanssa, niin e, neuvosto on sanonut meille koko ajan, että se haluaa olla vaatimaton näissä vaatimuksissaan. Mutta jos 12 000 neliötä jää EADlta ja lähdetään siitä, että tällaiset tilat, joita se ei edes välttämättä tarvitse, kuitenkin pitää ne itsellänsä myös Lex-rakennuksen toivoisin, että neuvosto tässä yhteydessä laatisi myös tällaisen keskivälin strategian ja esittelisi meille, koska ihan voi olla, että nämä toimielimet vain laajenevat ja laajenevat, eikä niillä ole minkäännäköistä kunnollista strategiaa edes sille. Äh, komissio esimerkiksi äh, pyrkii äh, asettamaan, asettamaan toimistojansa hieman halvemmillekin alueille, eikä vain tänne Eurooppa-kortteleihin, mutta neuvosto ei tee tällä tavalla. Esimerkiksi kaikki kääntäjät, e, niiden, heidän täytyy istua Brysselin keskustassa. Minä en ymmärrä tätä ollenkaan ja minusta neuvostonkin pitäisi nyt hieman miettiä näitä asioita. Ja sen vuoksi minun mielestäni nämä vaatimukset, oli nyt sitten kysymys EAD-neuvosto tai komissio, niiden täytyy saada aikaan tällainen kunnollinen hallinta, kiinteistöjensä hallinta ja strategia. Ja ylipäätään saada aikaan parempi rakennuspolitiikka. Minä tiedän, että te olette raivoissanne, kun puhun täällä niin pitkään, puheenjohtaja, mutta jos en puhu selkeästi, niin ei tilanne siitäkään helpotu. Eli puhuisin vaihtoehto yhden puolesta, mutta pyytäisin todellakin valiokunnalta, eli siis tämä Capital-rakennuksen puolesta, mutta että tukisitte tätä minun näkemystäni siitä, että kaikki nämä ehdot, joita tähän on liitetty, että koko budjettivaliokunta tätä tukisi, koska jos me tämän siirtäisimme eteenpäin, se merkitsisi sitä, että me siirtäisimme 15 kuukaudella tavallaan siirtymistä ja sillä ei ole muutenkaan ollut mitään, mikään mukava alku, näin pehmeästi sanoen. Niin toivon mukaan ainakin, että rakennustilanne hieman paranisi nykyisestä. Kiitos. Euh, euh, Kiitoksia, kiitän esittelijää. Olen pahoillani, kun jouduin keskeyttämään, kun meillä on vain viisi minuuttia aikaa ja meidän on tehtävä päätös tänään. Herra Maanka, yksi lause vain. Ďakujem, pán predseda. Ja sa vmestím do 1,5 minúty. Vážené kolegyne, kolegovia, Monika Holmajer pripravila... Hyvät kollegat, Holmeier e, listasi kaikkia ei-faktoja näistä e, rajoitetusta resursseista. Hän veti hyvän yhteisvedon, mutta jos meillä on kaikki nämä e, puutteet, huomaamme, että komissio on antanut hyvän esimerkin siitä, kuinka ei pitäisi toimia. Me emme ole luonneet mitään toimitilaa keskusteluille ja neuvottelulle. Tämä liittyy nyt hankinta- ja vuokrahintoihin. Meillä ei ole mitään vaihtoehtoja harkittavina. Hyvät kollegat, jos ei ole mitään vaihtoehtoja, ei voida myöskään relevantisti keskustella eikä toimia. Jos ei ole mitään toimintatilaa, tämä ei ole ammattimaista. Me tarvitsisimme siinä tapauksessa käyttää tämän ajan johonkin muuhun aikaan asiaan. Minä olen ollut tilanteessa, jossa vaihtoehtoja ei ollut olemassa ja minä olen luonut vaihtoehtoja ja silloin olin kunnioitettu keskustelukumppani. Ja nyt me riippuisimme omistajan hyvästä tahdosta ja kaikki muut ö, vaihtoehdot loisivat ongelmia. Minulla ei ole aikaa eikä ole nyt ai- muuta mahdollisuutta kuin tukea tätä kantaa. Minä ehdotan myöskin sitä, että komissio ja parlamentti sitoutuisivat siihen, että välttäisivät tällaista toimintatapaa tulevaisuudessa. Kiitoksia sitten herra Harttam, yksi lause. Puheenjohtaja, minä en kannata vaihtoehtoa yksi tai enkä kaksi, vaan että minä äänestän kaikkia tätä vastaan. Kaikkia vastaan. C'est logique. Madame... Se on aivan loogista. Rova Hertman, kyllä vai ei? Äh, Mutta minä haluaisin äh, kuitenkin pitää kiinni siitä, että tämä äh, ei ole mitenkään kustannusneutraali ja että tätä kustannushintaa ei saa ylittää ja meidän kanssaan ei ole keskusteltu tästä ylipäätään ja senkin vuoksi minun on hyvin vaikea tätä hyväksyä. Normalement discuter de tout ça. Olemme keskustelleet tästä valtavasti. Ainoa asia, joka piti vielä täsmentää, koski sitä, koski sitä onko tämä Belliard mahdollisuus vai ei. Esittelijä sanoi, että että siitä tulee lisää kustannuksia, se ei käy. Nyt olemme tutkineet tämän perin pohjan. Haglund, kyllä vai ei, Gresle, ja sitten mennään äänestykseen. Well, Herra Haglund. Herra puheenjohtaja, en tiedä kuinka meidän pitäisi aloittaa tässä tilanteessa, jossa kukaan ei ole tyytyväinen ja meidän pitäisi tehdä päätös. Tämä on absurdia. Tämä tilanne, kukaan ei ole sitä mieltä, että tämä on positiivinen. Tiedän, tiedän. Uh, Tulkit lähtevät minuutin päästä. Well, that's also Tämäkin on absurdia, eh, jos emme voi keskustella tärkeästä asiasta, kun kokous on päättymässä. Eh, jos emme voi keskustella tästä asiasta, meidän pitäisi eh, käsitellä sitä myöhemmin, sillä minulla on kymmenen asiaa sanottavana. Je vous rappelle, mes chers collègues, pour ceux qui... Muistutan niitä kollegoita, jotka valittivat valittavat, että heillä ole ollut aikaa. Olemme jo ylittäneet eh, työjärjestyksen mukaiset määräajat koskien tätä lausuntoa. Olemme pitkään keskustelleet tästä. Se, mikä on tänään pöydällä, koskee ainoastaan Bredel vaihtoehtoa, eikä siis miljardia, niin kuin aikaisemmin sanottu. Tämä on näin tärkeä asia. Budjettivalikunnan on pystyttävä tekemään päätös. Rova Durand. Simplement dire qu'on nous demande aujourd'hui de choisir meidän nyt pyytään valitsemaan ruton ja koleran välillä. Tämä ei ole kovinkaan hyvä valinta, mahdollisuus, tämä ei ole kovinkaan sitouttavaa. Haluaisin pyytää, että seuraavassa tapauksessa komissio tekee meille äh, suunnitelman. Äh, joka kerta meiltä äh, kysytään, että me pyydetään, että me olemme vastuussa ja komissio pitäisi toimia samoin. Niin. Ongelma on se, että että me emme tiedä, onko kapitalarakennus sovelias, mitä maksaa kapitalarakennusten tyhjentäminen ja muuttaminen, mitä ovat nämä lisäkustannukset, ja ilman näitä tietoja minä en voi äänestää puolesta. Oui, mes chers collègues, en même temps... Hyvät kollegat. Jo kuukausien ajan kaikki poliittiset ryhmät syyttävät Astania ja ulkosuhdehallintoa siitä, että se on ollut tehoton kaikissa Euroopan ulkopolitiikan asioissa. Meillä on tässä nyt asia, jota olemme työstäneet pitkään. Kaikki eivät, kysymykset eivät ole vielä ratkaisuja. Kaikkia täsmennyksiä ei ole vielä saatu, jos oltaisiin voitu kaikki mahdollisen saada. Mutta valitettavasti päätös on kuitenkin tehtävä. Esittelijä mikä on teidän suosituksenne? Also ich bin für Option 1 unter... Kannatan vaihtoehtoa yksi niiden ehtoineen, jotka kerroin, ja pyytäisin, että saisin ähm, vastauksen komissiolta sitä, että he sitoutuvat tähän, ja jos se vastaus saadaan, niin kannatan kohtaa yksi. Sitten äh, Ingeborg äh, Gressle, Capitol-rakennusta ei tarvitse tyhjentää. Olen käynyt tällä, tässä rakennuksessa, ja se ei ole välttämätöntä. Bredel-rakennuksessa on myös turvallisuusongelma, koska siinä vieressä tai sisällä on supermarketti ja huoltoasema. En usko, että se on ihan optimaalista. Eli minä voin vain valita niiden optioiden kesken, mitä minulle annetaan. Enempiä vaihtoehtoja minulla ei ole, muuta kuin tietenkin toive mutta me tarvitsemme kuitenkin joka tapauksessa pitkän aikavälin suunnitelman komissiolta, neuvostolta ja EADltä. Ja tämän täytyisi olla äh, pitkän aikavälin suunnitelma ja meidän pitää saada se aina hyvissä ajoin etukäteen. Bien. Je vous remercie. Donc je soumets au... Kiitoksia. Nyt äänestämme. esittelijämme lausumasta. Vaihtoehto yksi. Äänet puolesta. lasketaan. Seize. Qui est contre? 16 vastaan. Sept contre. Absence. Seitsemän tyhjiä. Neljä siis myönteinen lausunto. Sitten viimeinen asia tästä siirrosta. Hyvä esittelijä, oletteko sitä mieltä, että voimme tehdä päätöksen nyt tämän siirron puolesta vai oletteko sitä mieltä, että tarvitsette vähän lisää aikaa niin kuin oletan, joten ensi kerralla äänestämme tästä siirrosta. Hyvä. Kiitoksia. Olen pahoillani, kun olen joutunut vähän hoputtamaan, mutta meidän piti tehdä tämä päätös. Usulivan ei saanut puheenvuoroa, mutta hänellä on kuitenkin rahansa. Kokous on päättynyt. Pidän koordinaattorit salissa.